Chers collègues, euh, euh, je vous propose de, de reprendre euh, nos travaux. No niin, hyvät kollegat, ehdotan, että nyt jatkamme kokoustamme ja lähdemme liikkeelle esityslistan kohdasta 25. Meillä on nyt mahdollisuus tavata unkarilaisia ministereitä ja te, jotka Olitte mukana Budapestin järjestetyllä matkallamme viime vuonna. Olette ehkä tavanneetkin heidät. Ja muille jäsenille tämä on tärkeä tutustumisen mahdollisuus ja esittelen tässä ensin ministerit ja sitten lähdemme liikkeelle. Missään hierarkisessa järjestyksessä tässä en näitä nimiä mainitse vaan ihan aikataulujärjestyksessä mennään. Los Retaille ensimmäisenä kansallisten voimavarojen ministeri ja sosiaalipolitiikasta vastaava ministeri Sandot Somba, työllisyyspolitiikasta vastaava apulaisministeri ja sitten Balok sosiaalisesta osallistumisesta vastaava apulaisministeri, joka täällä romanikysymyksiä käsittelee. Ja olen käynyt neuvotteluja Unkarin puheenjohtajavaltion edustajien kanssa ja Balok käsittääkseni haluaisi esittää puheenvuoronsa heti kärkeen. Ja hän varmasti jo tietääkin, että meidän on äänestettävä tänään Kinga Gönsin tekstistä romaniväestön integrointumisesta. Tämähän on hyvin tärkeä teksti, kokonaisuus ja me olemme sitä yhdessä käsitelleet ja se, käsitelleet ja se, se pitäisi, sen pitäisi tulla tähän LIBE-valiokunnan tekstiin mukaan ja parlamentti käyttää siitä pikapuoliin täysistunnossa mielipiteensä. Ja näin siis tiedättekin, missä ollaan menossa ja missä, mitä tarkoittaa tämä syrjimättömyys ja vähemmistöjen huomioon ottaminen. Näin, nyt haluaisin antaa puheenvuoron teille. Toivottavasti ette varasta liikaa muiden ministerien puheenvuoroa, mutta kuitenkin nyt saatte ensimmäisenä puheenvuoron, olkaa hyvä. Tisztelt puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, tervehdin myöskin ministerin suurpiirteisyyttä siinä mielessä, että minä voin aloittaa omalla aiheellani tämän iltapäivän kuulemisen. Julkishallinnon ja oikeusministeriön sisällä yhteiskunnallisen osallistumisen valtiosihteeristön piiriin kuuluu kolme aihetta. Yksi on köyhyyden vastainen foorumi, toinen on lasten köyhyys ja kolmanneksi jäsenvaltioiden romanien osallistamista koskevan eurooppalaisen puitesäädösten luominen. Haluaisin lähteä sitä kolmannesta liikkeelle, koska tämä prioriteetti ei ole mitenkään itsestäänselvä ja ei varmaan ole salaisuus, Et kun sanon, että Unkarin hallituksen sisälläkin on käyty tiukkaa jatkaa intensiivistä keskustelua siitä, onko tarpeen ottaa romanikysymykset tällaiseksi prioriteetiksi. Viime kädessä päätimme, että näin kyllä on. Ja olen henkilökohtaisesti iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus Euroopan unionissa julkisuudessa mahdollisimman korkealla tasolla puhua tällaisista asioista, joista on puhuttu jo vuosikymmeniä. Ja Unkarissa, Keski-Euroopassa on vuosisatojen ajan puhuttu näistä kysymyksistä ja romanien äh, osallistamisen kysymyksestä. Tässä on tilanne se, että me näemme, että on ongelma ja asia, mutta emme välttämättä näe sitä, joille, joille se on ongelma tai jotka ovat osa tätä ongelmaa. Ja nyt ö, olemme näkemässä näkökannan muuttumisen niin, että romaniongelmasta on siirrytty siihen, että katsomme, että romanit ovat kumppaneita yhteisten asioidemme ratkaisemisessa. Siis eivät ole mikään objekti millekään toimille tai ohjelmille, vaan hekin ovat muuttuneet subjektiksi siinä, mitä heille tapahtuu, koska huomattavia muutoksia voidaan saavuttaa vain silloin, kun heidät itsekin vedetään mukaan päätöksiin ja ohjelmien toteuttamiseen. Tässä voidaan todeta myös, että se, että lähdetään liikkeelle tällaisesta toimimattomuuden tilanteesta, joka ei ole pelkästään sosiaalipoliittisesti katsottuna, vaan kysymys on myöskin mentaliteetista, siis tällaista toimimattomuuden tilanteesta yritän heidät saada nyt toimiviksi. Euroopan unionin jäsenvaltioissa on 10-12 miljoonaa romania, jotka, joita suurin osa koskee syrjintä, eh, erottelu, eh, syrjäytyminen ja köyhyys. Viimeisen kymmenen vuoden aikana unionin tasolla on tapahtunut muutoksia, mutta myöskin jäsenvaltioissa, koska on ollut paljon erilaisia toimia tällä alueella, jossa on pyritty osallistamaan romaneja, mutta ajatellen heidän elinolosuhteitaan tai työolosuhteitaan tilanne ei suinkaan ole parantunut, vaan huonontunut. Ja tämä on vakava haaste, suorastaan provokaatio. Miten on mahdollista, että romanien asia, joka on vuosia ollut esillä, ei kenties prioriteettina, mutta kuitenkin samaan aikaan huononevat heidän elin- ja työolosuhteensa. Meidän on myöskin todettava, että eurooppalaisen puitestrategian suunnitelma ei merkitse sitä, että jäsenvaltioilta vietäisiin pois se vastuu, joka niillä on tässä asiassa. On täysin itsestään selvää, että taloudellinen ja yhteiskunnallinen osallistaminen on yksittäisten jäsenvaltioiden tehtävä, mutta saman aikaan tiedämme, että ongelma on saavuttanut sellaisen syvyyden ja laajuuden, että Euroopan unionin toimenpiteitä täytyy toteuttaa koordinoidusti tässä asiassa ja kansallisten strategioiden koordinoinnissa on Euroopan unionin toimilla tärkeä tehtävä. Kun aloitamme aloimme käsitellä tätä asiaa, aloimme käsitellä tätä asiaa, on selvää, että pitää selvittää, miten pitkälti Kysymys on ihmisoikeuskysymyksistä, miten pitkälti muista kysymyksistä. Jos lähestymme asiaa ihmisoikeuksien kannalta, on tärkeää ajatella, että romanien osallistaminen on merkittävä taloudellinen asia myös. Sillä sikäli kun heistä voidaan tehdä aktiiveja, aktiivisia ja vetää heidät työmarkkinoille, se myöskin vaikuttaa kilpailukyvyn kasvamiseen ja sosiaalisen huoltojärjestelmän rasituksen vähentymiseen eli sen kestävyyteen. Ja siinä mielessä romanien integrointi ei pelkästään ole jäsenvaltioiden sisäinen asia, vaan myöskin eurooppalaisesti tärkeä asia. Maailmalla on lukuisia mielenkiintoisia tutkimuksia aiheesta. Yhden tutkimuksen tulos oli se, että jos, jos Euroopassa romanien työllistämisaste saavuttaisi alueiden keskiarvon, se olisi neljän 4-6 prosentin kasvua BKT. Tämäkin on perustelu, joka toimii rationaalisena. Kysymys ei ole pelkästään ihmisystä välistä toimista, vaan kysymys on myöskin ajatella rationaalisia perusteluja tässä asiassa. On myös selvää, että tähän asti se strategiat, joita on ollut valtavasti, meillä on sanottu aina, että, että lattia on täynnä strategioita, niin nämä eivät ole saaneet aikaan ratkaisevaa muutosta, vaikka on tapahtunut parannuksia tietyissä tilanteissa – koska eri alueiden yhteensovittaminen on puuttunut, siis koulutuksen, työllisyyden, asumisen ja työllistämisen ja syrjinnänvastaisuuden alueiden osalta tarvitaan yhteensovitettuja toimia. Minä luotan siihen, että puheenjohtajakautemme tulee mahdollistamaan sen, että, niin haluan välttämättä kääntyä myöskin teidän puoleenne tässä asiassa, Tärkein päivä meidän puheenjohtajakaudellamme romanistrategian osalta on ensimmäinen huhtikuuta tai 6. huhtikuuta, jolloin komissio julkaisee oman tiedonantonsa siitä, mitä se haluaa ehdotelta käsiteltäväksi neuvoston eri kokoonpanoissa. Kun tämä neuvostokomission komission kanta ilmestyy huhtikuussa, oli tärkeää, että siinä olisi mukana myöskin parlamentin työ, koska itsekin tunnen joitakin parlamentin jäseniä, muun muassa Jaaroka Livian, Livika Jaaro, Livia Jaarokan, jotka ovat olleet valmistelemassa tätä ää, ää, lausuntoa. Ja myöskin toinen unkarilainen ää, edustaja Ginka Könz on ollut mukana tekemässä tähän liittyviä asioita, jotenka tärkeää olisi, että Euroopan parlamentti hyväksyisi jo helmikuun puolessa välissä oman mietintönsä, jolloin sen ehdotukset voisivat vaikuttaa vielä komission materiaaliin sen Task Forcein asiakirjan rinnalla, joka hyväksyttiin tai valmistui viime vuoden lopulla, joten toivon, että toimisi sen puolen, että, ettei unohdettaisi tätä määräaikaa, joka olisi siinä maaliskuun alussa, koska senkin on huomattavasti vaikeampi ottaa huomioon parlamentin tuloksia. Eli 6. huhtikuuta tulee syntymään jäsenvaltioiden romani-integraation strategian puitesäädökset, ja tämä väline, se tulee olemaan komission esitys, jonka pohjalta tullaan valmistelemaan, ohjaamaan sitä prosessia, jossa neuvosto eri kokoonpanoissaan käsittelee tätä asiaa. Keskustelua käydään eri muodoissaan, mutta tärkein on, on EPSCO, eli työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveydestä ja kuluttaja-asioista vastaava neuvosto. Tämä on hyvin tiukka neuvosto on varmasti mielenkiintoista ja järkevää ottaa tämä esille myöskin muiden neuvoston kokoonpanojen yhteydessä myöskin koulutus, nuoriso, kulttuuri asioissa, samoin kuin myöskin sisäasioissa. Minä luotan siihen, että asia voidaan ottaa esille myöskin yleisten asioiden neuvostossa, ajatellen saatuja tuloksia, ja että neuvosto jatkaa keskustelua ja valmistelee Eurooppa-neuvoston estysistalle tätä kysymystä niin, että heinäkuun lopussa voitaisiin saada EPSKossa hyväksytyt esitykset Eurooppa-neuvostossa hyväksyttäväksi. Niin, jos puhumme nyt näistä sisällöllisistä yksityiskohdista tämän asiakirjan osalta, niin haluamme todeta, että seuraavat asiat ovat meistä tärkeitä. Ensinnäkin tärkeää on se, että sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla täytyisi muodostua konkreettisia, konkreettisia vastuunottoa romanikysymyksissä. Toinen asia on sitten se, että olisi olla selvää sen, ketkä ovat kohderyhmä. Selvää olla se, että meidän täytyy käsitellä tiettyä ö, kohderyhmää. Kysymys on siis sekä alueellisista että sosiaalisista kysymyksistä, jotka täytyy ottaa huomioon. Ja siksi tuemme edustaja Jaarokan ehdotusta Euroopan tasoisesta niin sanotusta kriisikartasta sen laatimisesta. Romanien integraation kysymyksen osassa näemme myöskin sen tärkeäksi, että se olisi yhteydessä puheenjohtajakauteen, että se yhdistyisi 2020 eh, strategiaan, eli kun 2020 eh, strategia ja siihen liittyvät kansalliset uudistusohjelmat valmistuvat, siinä täytyy olla oma kappaleensa romanien eh, integraatiokysymykselle ja sen osalta omia hankkeitaan. Tärkeää on käyttää myöskin rakennerahastoja tässä yhteydessä. Ajatellen sitä, miten voitaisiin parantaa eri rakennerahastojen käyttöä niin, että niistä tulisi sitä rahaa käyttöön, joka on suunniteltu tähän tarkoitukseen. Vielä muutama sana. Tämä siis nyt tästä romani-integraatiosta. Toinen asia, niin, joka kosketti minua, oli siis tämä lasten köyhyys. Se on ollut näiden tämän trion esityslistalla, puheenjohtajakomen puheenjohtajakauden esityslistalla, ja tällä alueella – unionin avoin koordinoitti yhteistyö on syntynyt ja me toivomme ja olemme sitä mieltä, että tässä tarvitaan jäsenvaltioiden läheisempää yhteistyötä. On vahinko, että komissio ei vielä ole hyväksynyt tätä suositusta, jota odotimme. Se tulee hyväksymään sen 2012. Meidän tavoitteemme on, että tähän asiat kokemukset kootaan ja osoitetaan, mihin tulevaisuudessa pitäisi suunnata, joten heinäkuun EPSCOMissa haluaisimme ottaa Esysistalle neuvoston johtopäätökset, ja tässäkin pidämme tärkeänä Euroopan 2020 strategiaan liittyvää yhteyttä, koska sekin kuuluu tähän Euroopan talouden ohjauskauden menestyksekkääseen läpiviemiseen. Haluaisin myöskin sanoa sitten köyhyyden vastaista toiminnasta, että kävi neuvotteluja jäsenvaltioiden kanssa eurooppalaista foorumista ja voimme mahdollisimman pikaisesti aloittaa sitten sen toteuttamisen. Kiitos. Kiitokset tästä. Niin, kiitos erityisesti siitä, että tässä ensimmäisenä ette heti käyttänyt muiden puheenvuorosta jo puolta. Tässä on muutama puheenvuoro listalla ja, ja sitten teille nyt nämä kysymykset ja sen jälkeen muut ministerit. Eli tässä varapuheenjohtajamme Lin Falbror Blom, Blom ja Skidelevska. Lin ensiksi, olkaa hyvä. Yes, thank you. Uh, just a Niin, lyhyt kysymys teille ehkä äh, muista asioista sitten muille. Kun tässä romaneista puhuttiin, niin voisitteko kertoa hieman myöskin siitä, kuinka täytäntöön pannaan tätä vammaisuusstrategiaa EU-tasolla? Onko edistystä? horisontaalisessa direktiivissä, kun puhutaan palveluiden saannista. En tiedä, kuuluuko asia teille vai ehkä jollekin muulle. Il n'y Onko Unkarin tulkauksessa ongelmia? Siis eikö ollut? Jaha, kyllä se nyt siis toimii. Palbro, ¿Cuántas confederaciones? Kuinka monta ammattiliittoa Unkarissa on? E, onko siellä olemassa yhteiskunnallista vuoropuhelua, koska koko unionin puheenjohtajuokauden ohjelmassa ei ole sanaakaan tässä, tästä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta. Ja onko totta, että Unkarin parlamentissa vaihdet, muutetaan lakeja kansanedustajien ehdotuksesta ilman näitä ammattiyhdistysyhteyksiä, esimerkiksi lakkolakeja. Sitten Plum ja sen jälkeen Skidelevska. Yeah, thank you, thank you. Kiitos esityksestäni, hyvä ministeri. On erittäin tärkeää, että romaniongelmat saadaan EU-ssa hoidettua ja myöskin oli tärkeää, mitä lapsista sanoitte. Kerroitte jatkosuunnitelmista ja kysyisinkin nyt, tämä romanistrategia Huomioidaanko siinä lasten köyhyyskysymys ja jos niin, mitä EU-tasoisia ratkaisumalleja se tarjoaisi? Kiitos. E, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Panie Ministrze. Ja chciałam jak gdyby... Kiitokset puheenjohtaja. Hyvä ministeri, minä haluaisin esittää saman kysymykseen kuin Plum, eli tämä köyhyys ja erityisesti lasten köyhyys. Haluaisin tietää, onko Unkarin puheenjohtajakauden aikana tarkoitusta etsiä konkreettisia ratkaisuja tähän kysymykseen, jotta köyhyys voitaisiin lasten keskuudesta poistaa. Niin, haluatteko te nyt vastata näihin kysymyksiin? Olkaa hyvä. Niin, ehkä sitten hyvinkin eh, tiiviisti, jotta muutkin ministerit voivat vielä puhua nem csak időt fogok hagyni a ministeri. En niin, jätä pelkästään aikaa ministereille, vaan myöskin edustajille varmasti on vielä kysymyksiä, jotka koskevat minun salkkuani, joten jätän totta kai myöskin kollegoille nyt ne kysymykset, jotka liittyvät sosiaaliseen vuoropuheluun, jota kysyttiin, samoin kuin vammaistrategiaa koskevat kysymykset. Toteaisin sen verran siitä kysymyksestä, joka koski vuoropuhelua ammattiliittojen kanssa. Me pidämme romanistrategian puitteissa tärkeänä tällaista vuoropuhelua ja on olemassa neuvosto, jossa sekä työntekijät että työnantajien edustajat ovat paikalla, koska olemme vakuuttuneita siitä, että romanistrategiassa työ ja opiskelu, koulutus ovat ratkaisevia kysymyksiä, joiden kautta voidaan saada aikaan muutoksia, joten tämä niin sanottu romanikysymysten koordinaationeuvosto on paikka, jossa läsnä on myös ammattiyhdistysten edustajia ja he ovat mukana strategisen työn lopoviemisessä. Olva Plam kysyi lasten köyhyydestä ja romanien tilanteesta. Minä sanoisin mieluummin että unkarilaisia lukuja, koska tunnen Unkarin luvut paremmin. Unkarissa köyhyydessä elävien lasten joukosta joka toinen on romani ja tämä osuus kasvaa. Joten yhä enemmän, yhä korkeampi on romanien osuus köyhyydessä elävistä lapsista. Joten tästä syystä on tärkeää, että olisi sellaisia integroituja ohjelmia, jotka käsittelevät syrjinnät tässä kysymyksessä ja sitten toisaalta myöskin koulujen integroitua opetusta ja sosiaalista tilannetta. Lasten köyhyys, sen asian aloitti hyvin Belgia puheenjohtajavaltiona ja pidämme tärkeänä sitä, että, sitä, että Belgian osalta puhuttiin enemmän jo varhaiskasvatuksesta, eli että mitä varhaisemmin vedetään lapset yhteiskunnallisten kasvuslaitosten piiriin. Se on hyvin tärkeää, koska se merkitsee ratkaisevaa heidän kehitykselleen. Ja romanikysymyksen osalta tämä syvän köyhyyden ongelma on se tyypillinen, joka koskee ennen kaikkea romania, samoin myöskin varhaiset raskaudet. Jopa 12-13-vuotiaina heistä tulee jo äitejä ja, ja 30-vuotiaina isoäiti ei ole vielä puhua mistään koulutuksesta. On olemassa koulutusohjelmia. Meillä on sellainen koulu, jossa 12-vuotias 8-vuotias lapsenlapsi, 20-vuotias äiti ja 35-vuotias isoäiti opiskelevat samassa koulussa. Ja tämä kokemus on se, että jos emme voi, saa motivoitua vanhempia, jos emme saa vedettyä vanhempia mukaan, on turha yrittää toimia lastenkaan parissa. Tietysti on myöskin niin, että on olemassa sellaisia toimia, joista minä voisin sanoa, että voisin esitellä niitä hyvänä käytänteenä. Valitettavasti olemme luopuneet tästä käytännöstä, että, että koulussa, käymisestä, koulussa käyminen oli pakollista. Ja koulussa käyminen sidottiin niihin tukiin, joita maksettiin lapsista sosiaalisiin tukiin. Eli lapsilisiä maksettiin siis vain, jos lapset kävivät koulua. Tämä on ollut hyvin tärkeää, mutta toisaalta tämä samaan aikaan olemme pyrkineet tarjoamaan ylimääräisiä kasvatuksellisia palveluita, jotka motivoivat sekä lapsia että vanhempia menemään kouluun. Kiitos. Merci de... Kiitokset tästä esityksestä. Varmasti puheenjohtajakauten aikana meillä on mahdollisuuksia vielä uudelleen tavata ja töitä menee tietysti tuette. Ja nyt sitten seuraava ministerin puheenvuoro. Tässä annamme hänelle puheenvuoron pidemmittä puheenvuoroita työllisyyspolitiikasta. Kansallisten voimavarojen ministerille ja sosiaalipolitiikasta vastaavalle ministerille. Ja sen jälkeen sitten kuulemme muita kysymyksiä yleisön joukosta. No nyt voitte pitää oman esityksenne. Puheenjohtaja, arvoisat edustajat, on, minulle on ilo, että yhdessä EPSKon työtä johtavien kollegani kanssa esitelmässä täällä puheenjohtajakautemme ohjelmaa työllisyyden, työhön liittyvien asioiden, sosiaalisten kysymyksen osalta. Oli tilaisuus tavata valiokuntanne valtuuskunnan kanssa lyhyesti viime vuonna Budapestissa ja vaihtaa ajatuksia niistä näkemyksistä, joita meitä silloin oli. Nyt tietysti meidän täytyy puhua konkreettisista asioista tällä kertaa. Olen vakuuttunut siitä, että yhteistyö parlamentin kanssa on Unkarin puheenjohtajakauden menestyksekkään työn perusedellytys. Uskon, että lyhyt tapaaminen kenties osaltaan edistää sitä, että tulevan puolen vuoden aikana voimme tehokkaasti löytää nouseviin, eri nouseviin kysymyksiin yhteisiä hyviä vastauksia. Yhä enemmän tarvitaan yhteistä työtä, sillä Euroopan unionin toiminnan kannalta on tulossa erityisen tärkeä ajanjakso – EPSCO-neuvoston keskeinen tehtävä tulee olemaan Eurooppa 2020-strategian työllisyyttä ja sosiaalisia asioita koskevan lippulaiva-aloitteen käynnistäminen. Puheenjohtajavaltiona me haluamme erityisesti ottaa esille kaksi aluetta, nimittäin työpaikkojen luomisen ja romanien integraation. Tämän rinnalla EPSCO pitää tärkeänä aiheena sellaisia kysymyksiä, jotka osaltaan edistävät Eurooppa 2020-strategian toteuttamista. Tähän kuuluu muun muassa väestönkehityksellisen haasteen käsittely. Nyt haluaisin keskittyä niihin aiheisiin, joista itse olen vastaamassa. Haluaisin tarttua prioriteetteihin. Ensinnäkin haluaisin puhua näistä väestöllisistä trendeistä – ja ikääntyvän yhteiskunnan kattavasta käsittelystä, koska Unkarin puheenjohtajavaltioille perhepolitiikka, yksityiselämän ja työn yhdistäminen ovat tärkeitä kysymyksiä. Tähän asiaan liittyy myös aktiivisen ikääntymisen politiikka, kestävien eläkkeiden tukevaa, äh, tukevien toimien edistäminen sekä sukupuolten välinen tasavertaisuus. Tästä aiheesta aion nyt tänään puhua enemmän, koska naisten oikeuksien valikunnan edessä huomenna tulee tilaisuus puhua näistä asioista. Väestökehityskysymyksiin liittyy liittyy teemaviikko, jota olemme suunnittelemassa perheiden Euroopan puolesta väestökysymykseen liittyvien haasteiden osalta. Keskeistä tässä on, että sekä kansalaiset että tutkijat eh, ja kansalaisliikkeet ovat eh, esillä. Ja viikon alussa on asiantuntijakonferenssi, jonka puheenjohtajavaltio järjestää, jossa puhutaan työn ja perheelämän yhdistämisestä, yhteensovittamisesta ja uusista perheelämän välineistä, joilla pyritään puuttumaan väestönkehityksen tilanteeseen. Huhtikuun alussa on epävirallinen tapaaminen, johon osallistuvat perhepolitiikasta ja väestöasioista vastaavat ministerit. Sitten on vuorossa trio plus yksi, eli eh, trio kolmen puheenjohtajan ja eh, Puolan yhteinen julkilausuma. Demokraattiset haasteet ja perhepolitiikkaan liittyvät vastaukset, niiden lisäksi tulemme tietysti tukeutumaan edellisten puheenjohtajakausien komission, neuvoston ja parlamentin tähänastiseen työhön. Tulemme hyödyntämään eurooppalaista liittoa perheen hyväksi siitä saatuja kokemuksia ja myöskin kolmen aiemman eurooppalaisen demografisen foorumin työn tuloksia. Näiden töiden pohjalta katsomme, että demografiset haasteet ja perhepolitiikan kysymykset ovat tärkeitä, joita menee esille EPSCON kesäkuun kokouksen yhteydessä tuloksista ja Trio plus yksi julkilausumasta Unkari toivoo saavansa myöskin materiaalia neuvoston johtopäätöksiin ja haluamme tehdä myöskin esityksen siitä, että Euroopan unioni omistaisi yhden vuoden perheille. Tärkeää on, että saataisiin aikaan myöskin ratkaisu eurooppalaista vuodesta, joka koskee aktiivista ikääntymistä. Tämä olisi siis suunnitelmien mukaan vuosi 2012. Tärkeää olisi, että tämän eurooppalaisen vuoden ajoista tapahtuvan valmistelun kannalta on välttämätöntä, että sitä koskeva asetus hyväksyttäisiin ensimmäisessä käsittelyssä. Kun tämä asetus tulee normaalin oikeuskäsittelyn mennessä käsiteltäväksi, lainsäädäntömenettelyn käsiteltäväksi, luotan siihen, että parlamentti toimii tässä rakentavana kumppanina ja myönteistä on se, että parlamentin esittelijä Martin Kastler on jo valmistellut mietintöluonnoksen, jonka pohjalta on voinut lähteä liikkeelle yhteyden ajatusten vaihtoon. Turvallinen, kestävä ja asianmukaisten eläkkeiden osalta eh, Unkari haluaa auttaa edistää jäsenvaltioiden keskeistä kokemus- ja ajatusten vaihtoa, jota varten eh, komissio tulee antamaan tiedonannon ja myöskin vihreän kirjan EPSKolle, EPSKO-neuvostolle maaliskuussa. Luotamme siihen, että ajatusten vaihdon myötä eläkkeisiin liittyvät kysymykset tulevat myöskin unionissa edelleen käsiteltäviksi, ja komission suunnittelema valkoinen, samoin että komission suunnittelema valkoinen kirja syntyy tästä asiasta, ja että ne tulevat myöskin Puolan puheenjohtajakauden valmisteluun. Toinen keskeinen aihe on vammaisten tilanteen parantaminen. Olemme sitä mieltä, että Eurooppa 2020 strategian työllisyyttä ja yhteiskunnallista osallistamista koskevien tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää, että myöskin niiden yhteiskunnallisten ryhmien erityiset piirteet yritettäisiin paremmin ja tehdään olosuhteitaan parannettaisiin koordinoiduilla toimilla. Vammaisuus kysymyksen käsittely, sen lisäksi, että olemme sitoutuneet tähän kysymykseen, on tärkeää, että Euroopan komission 2010 syksyllä hyväksymä strategia otetaan myös huomioon. Unkarin puheenjohtajakauden osalta tämä on keskeinen kysymys. Pyritään laajentamaan työllisyysmahdollisuuksia, samoin kuin myöskin koulutuksen alueella tullaan erityisesti kiinnittämään huomiota vammaisten asemaan. Peistä on tärkeää, että kommunikaatio saa laajempaa julkisuutta ja asianmukaisesti kertoo siitä, minkälaisia, minkälaista arvoa vammaiset ovat luoneet. Unkari tulee järjestämään asiantuntijakonferenssin uusista haasteista Euroopan vammaispolitiikassa vuodesta 2010 vuoteen 2020. Tämä on siis tämä aihe. Ja konferenssi keskeisenä aiheena tulee olemaan YK sopimus, joka koskee vammaisten oikeuksia. Olemme sitä mieltä, että tämän sopimuksen ratifiointi unionin tasolla ja sen toteuttamisen edistäminen vaikuttaisivat myönteisesti kautta Euroopan edistysaskelten saamisen tällä alueella. Tämän seurauksena vammaisten eden vammaisten työllistämisen edistäminen olisi sopimukseen liittyvien muiden tavoitteiden osalta asia, joka voitaisiin ottaa huomioon ja myöskin Euroopan vammaistrategian myötä lisättävissä neuvoston johtopäätöksiin. Toivon, että voimme olla kumppaneita kauden aikana ja että me yhdessä pystymme ottamaan edistysaskelia siis vilpittömästi toivon, että voimme kumppaneina pyrkiä saavuttamaan Unkarin puheenjohtajakauden tavoitteita ja yhdessä ottamaan askelia näis, näillä hyvin tärkeillä alueilla. Luonnollisesti olisin iloinen, jos korkeatasoisissa tilanteissamme voisimme tavata mahdollisimman monia teistä. Tulemme lähettämään teille kutsut ajoissa puheenjohtajan kautta. Jotta yhteistyömme olisi menestyksekästä ja teho, tehokasta, odotan mielenkiinnolla edustajien havaintoja ja kommentteja. Merci, monsieur le ministre. Je propose de... Kiitokset, ministeri. Niin, teitä koskevat kysymykset nyt sitten ensin ennen seuraavaa vai haluatteko, että otamme molemmat esittelijät heti tähän mukaan? Aha, selvä. A, ei sitten kuitenkaan. Niin, minä en halua mitään saarnoja. Minä esitin suorat kysymykset eikä kukaan ole minulle vastannut. Montako ammattijärjestöä Unkarissa on? Miksi yhte- työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta ei ole mitään mainintaa Unkarin puheenjohtajakauden ohjelmassa ja voiko parlamentissa muuttaa kansanedustajien aloitteesta lakeja niin, että yhteiskunnallinen työmarkkinavuoropuhelu häirintyy. Niin, minä kyllä laitoin teidät tähän luetteloon, joten olisitte saaneet joka tapauksessa ministerien puheen jälkeen esittää kantanne, mutta nyt kuitenkin vielä kuulemme ministerin ajatukset, ajatuksia tässä vielä, niin ennen kuin palaamme näihin kysymyksiin, niin annan puheenvuoron Sandor Jommalle, joka vastaa työllisyyspolitiikasta apulaisministerinä. Ja kiitän teitä jo etukäteen siitä, että ette puhu liian pitkään, jotta voimme myös keskustella asiasta. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat edustajat, olen iloinen tästä tilaisuudesta – esitellä teille näkemyksiämme ja suunnitelmiamme ja että voin kertoa teille Unkarin puheenjohtajakauden prioriteeteista. Ministeri Reithäji puhui sosiaalista aluetta koskevista haasteista. Minä taas olen, haluaisin kertoa teille enemmän työllisyyspolitiikan suunnitelmistamme. Tämänhetkisessä työllisyys- ja sosiaalisessa tilanteessa sen ajatellen sitä, että Eurooppa pääsisi tästä pysähtyneisyydestä ja meidän täytyy saada aika rakenteellisia uudistuksia. Tässä tilanteessa työllisyyspolitiikka on avainroolissa, sillä työllistäminen on olennainen osa kilpailupolitiikkaa. Henkilöresursseihin tapahtuvat investointeihin kuuluu tärkeän osana myöskin osallistumisen lisääntyminen työmarkkinoilla täytyy kiinnittää huomiota sekä makrotaloudellisiin keskusteluihin sekä ensimmäiseen Euroopan talouden ohjauskauteen ja näiden toimeenpanoon. Olen tietoisia siitä, että työllisyys- ja sosiaalisen valiokunnassa teillä on hyvin tärkeä rooli ja luotan siihen, että teidän kanssa harjoitettu yhteistyö voi viedä eteenpäin yhteisiä asioitamme. Seuraavien kuuden kuukauden aikana tulemme tukeutumaan teidän yhteistyöhön teidän kanssanne siinä mielessä, että talouspolitiikan suunnassa usein on läheisiä yhteyksiä työllisyyspolitiikkaan, jolloin sillä voidaan saavuttaa myöskin menestys työllisyyspolitiikassa Unkarin puheenjohtajakauden prioriteetteihin ja tärkeimpiin tilaisuuksiin ja niin, kysymyksiin, joita me haluamme käsitellä, niistä minä haluaisin puhua. Unkarin puheenjohtajakausi ottaa erityisenä eh, prioriteettina nyt talouspolitiikan koordinointijärjestelmän, Euroopan talouden ohjausjakson menestyksekään käytön, Euroopan 2020 strategian toimeenpanon jäsenvaltiossa ja unionissa. 2020 strategia on yhteinen väline työllisyyden alueella, samoin kuin myöskin kilpailukyvyn ja yhteiskunnallisen osallistamisen vahvistamisessa. Ja nämä kolme ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa ja voivat tukea toisiaan Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että Eurooppa 2020 strategian pohjalta täytyy uudistaa ja vahvistaa Eurooppaa. Työllisyys on, voi vahvistaa Eurooppaa vain taloudellisen kasvun kautta. Komissio on nyt ensimmäisen kerran ilmoittanut vuotuisessa kasvuraportissaan, että jäsenvaltioille ilman työllisyyden kasvua ei ole mahdollista saada aikaan elpymistä, joten elpymisen täytyy perustua nimenomaan työllisyyden lisääntymiseen ja työttömyyden vähentymiseen ja siihen, että ennakoidaan ajoissa sitä, ettei tapahdu syrjäytymistä työmarkkinoilta. Ajatellen sitä, että on olemassa kansallisia taloitteita viidellä alueella, ja niistä selkeästi muodostuu se tie sen osalta, mitä Euroopan unionin täytyy tehdä, jotta yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Sikäli kun onnistui viedä lävitse strategia, EU voi päästä tästä kriisistä voimistuneena ja se voi muuttua älykkääksi, kestäväksi taloudeksi, jos tuottavuus, kilpailukyky ja yhteiskuntallinen yhteenkuuluvuus ovat korkealla tasolla. Ensimmäinen Euroopan talouden ohjauskausi on tärkeä. EPSCO-neuvosto tulee sen osalta, että niitä kysymyksiä kuuluvat se toimivaltaan, se tulee ajoissa antamaan äh, hyödyllisiä impulseja Euroopan neuvoston käsiteltäväksi. Yhteinen raportti ja maakohtaiset suositukset äh, tullaan toivottavasti ennen, joka tapauksessa käsittelemään EFSKossa ennen Eurooppa-neuvoston kokouksia. 2020 integroitu tien osoittavat tien viitat työllisyyden asuella ovat ottaneet huomioon vuoden 2010 syksyläiset muutokset 24. lokakuuta 2010 neuvosto hyväksyi seura- ne, seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Näiden toimeenpanossa jäsenvaltioilla, jäsenvaltioiden tulee huhtikuussa esittää kansalliset uudistusohjelmansa. Nämä ohjelmat esitetään komissiolle ja nämä suuntaviivat tulevat osoittamaan olemaan perusta niille maakohtaisille suosituksille, jotka neuvosto tulee – hyväksymään arvioidessaan kansallisia uudistusohjelmia. Unkarin puheenjohtajakauden tavoitteena on, että huhtikuussa valmistuvat kansalliset uudistusohjelmat ja niiden pohjalta syntyneet suositukset pitkälti edistävät Eurooppa 2020-strategian tavoitteiden toteuttamista. Unkarin puheenjohtajakaudelle tulee myös strategia, joka koskee työllisyyttä ja yhteiskunnallista osallistumista, siihen liittyvä lippulaiva-aloite, jonka myötä pyritään tehokkuuden lisäämisen vuoksi kiinnittämään huomiota aloitteiden väliseen synergiaan ja siihen, miten ne voivat täydentää toisiaan. Kautta Euroopan on huolestuttavan korkea nuorisotyöttömyys, ja tätä ajattelen Unkarin puheenjohtajakautiona on asettanut työllisyyspolitiikan prioriteetiksi nuorten osallistumisen lisäämistä työmarkkinoilla. Tässä perustana on nuorisoliikkeellä aloite. Viime viikolla järjestettiin epävirallinen ministeritapaaminen ja yhdessä kokouksessa nämäkin aiheet olivat esillä. Ja haluaisin tässä mainita, että valittelen kovasti sitä, että viime viikon epävirallisessa kokouksessa Strasbourgin täysistunnon vuoksi eivät voi, tämän vuoksi komissio voi olla paikalla tässä virallisessa kokouksessa. Ja tämän osoittaa myös sitä, että voi sanoa, että olisimme päässeet kriisistä ennen kuin olisi nyt selkeää parannusta nuorten tilanteessa työmarkkinoilla. Ja meidän on tehtävä työtä sen eteen, että tämä kriisi, kriisikausi ei vaikuttaisi jatkuvasti, kestävästi nuorten ja Euroopan tulevaisuuteen. Kun ajattelemme sitä, että pitäisi paremmin hyödyntää nuorten työllistämismahdollisuuksia, täytyisi erityisesti kiinnittää huomiota niiden, niihin nuoriin, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa, miksi sellaisia, jotka jättävät koulun varhaisvaiheen kesken tai jolla on alhainen koulutustaso. Unkari tulee seuraavan puolen vuoden aikana jatkuvasti eri asiantuntija- ja valmistelevien foorumien kokouksissa pitää tätä asiaa esillä ja myöskin suunnittelemme erilaisten tilaisuuksien järjestämistä, näin esimerkiksi työllisyys, me tulemme neuvosto järjestämme puheenjohtajavuonna kokouksen huhtikuussa siitä, millä välineillä voidaan tukea työllisyyden, nuorison työllisyyttä. Sen lisäksi valtiollisten työllisyysviranomaisten korkean konferenssi järjestetään huhtikuussa anteeksi, kesäkuussa 21. 24. päivä, ja jossa tullaan käymään tilannetta nimenomaan siitä, miten voidaan tukea nuoria, jotka ovat suorittaneet aloittamisen tutkinnon, niin miten he, miten voivat aloittaa työnsä. Mm, mm, toukokuussa on pitää konferenssi, jossa tullaan muun muassa kiinnittämään huomiota siihen, että Euroopan sosiaalirahastolla voisi olla rooli työmarkkina vaatimuksien ennakoinnin tukemisessa ja minkälaisista hyvistä käytänteistä voi oppia tällä alueella. Ammattikoulutuksen alueella Belgia puheenjohtajakaudellaan järjesi konferenssin ja siihen läheisesti liittyy ammattikoulutuksesta vastaavien johtajien konferenssi, jossa me pyrimme keskittymään siihen kysymykseen, miten ammattikoulutusta voitaisiin tehdä houkuttelemaksi nuorisolle ja miten voitaisiin parantaa sen tasoa. Kaikki nämä äh, ammat, asiantuntijatapaamiset ja nämä puheenjohtajakauden tilaisuudet, niiden pohjalta pyrimme edistämään nuorison integroitumista työmarkkinoilla ja suunnittelemme, että neuvosto hyväksyisi kesäkuussa EFSCO-neuvoston kokouksessa tätä koskevan neuvoston johtopäätöksen. Sitten äh, kansallisen, äh, työ, kansallisen työjärjestön satavuotiskokouksen joka tulee olemaan vuoden 2011 kesäkuussa. Toinen asia, joka on tärkeää, on sitten uusien pätevyyksien ja työpaikkojen osalta olemme käynnistäneet tätäkin asiaa koskevan käsittelyn epävirallisen konkurssin kautta työpaikkojen luomisen kannalta. Olemme vaihtaneet kokemuksia ja todenneet, että kriisistä selviämisen aikana jäsenvaltioiden edessä olempia suurimpia haasteita on taloudellinen kasvu tällaisen talouskasvun välttäminen, joka ei johda työllisyyden parantumiseen. Meidän täytyy pohtia sitä, miten saamme liikkeelle talouden kasvua, mutta saman aikaan pitää myöskin pohtia sitä, miten voidaan saavuttaa se, että kasvun kautta syntyy myös työpaikkoja. Ja nämä työpaikat, tärkeä ei ole pelkästään niiden lukumäärä, vaan niiden laadun tulee myös olla asianmukainen. Tässä mielessä jäsenvaltioiden edessä on yksi kaikkein vaikeimmista ja kiireisimmistä tehtävistä, välttämättömien rakenteellisten muutosten valmistelu ja toteuttaminen. Palatakseni lainsäädäntökysymyksiin haluaisin todeta, että muutama direktiivi, esitys ja niiden hyväksyn on edelleenkin auki. Unkarin puheenjohtajakauden osalta tulee olemaan työterveyttä koskeva sähkömagneettisen säteilyn sähkömagneettisen suojelua koskeva direktiiviesitys, niin että siitä käydään neuvotteluja komission esityksen joulukuun maaliskuussa suunniteltua hyväksymistä. Ajattelen, haluaisimme käynnistää neuvotelemaan pikaisesti ja niin, että voisimme päästä eteenpäin asiassa Epskon mm, neuvoston kokoukseen kesäkuussa. Meistä on tärkeää, että tässä tapahtuu muutos ja nykyisen asetuksen pohjalta ennen kaikkea ajatellen niitä vaikeuksia, joita se aiheuttaa ennen kaikkea energiasektorilla Tämä aihe on meistä tärkeä ja luotamme siihen, että voimme harjoittaa teidän kanssanne yhteistyötä tässä asiassa. Komissio tulee vuoden 2011 ensimmäisellä puolella esityksen, joka koskee kuutta työoikeuden säädöstä, jotka koskevat meriliikenteen työntekijöitä, ja tätä me tulemme myöskin seuraamaan mielenkiinnolla. Luotamme siihen, että nykyisten tietojen pohjalta uusia lainsäädäntö toimia ei ole odotettavissa, ainakaan lähetettyjen työntekijöiden kysymyksessä. Kun niin tiedätte, Euroopan sosiaalityömarkkinan osapuolten kesken keskustelua tällä hetkellä siitä, että puhutaan työaikadirektiivistä, mutta vasta kun olemme saaneet kuulemisten tulokset, jotka ovat odottavissa kuitenkin vasta, vasta syksyllä 2011, näyttää siltä, että tämä asian käsittely tulee siirtymään Puolan puheenjohtajakaudelle. Ja luoksi vielä asia, joka ei kuulu EPSCO-neuvoston käsiteltäviin, mutta joka on meille relevanssi, nimittäin laitillinen maahanmuutto. Tällä hetkellä on kolme estystä eh, Euroopan toimielinten pöydällä. Lukuisa jäsenvaltio on pyytänyt, että eh, sosiaalisen ja työllisyyskysymysten osalta ei pelkästään eh, integraatiota, maahanmuuttoa ja kestävä työryhmä ei saattu sen asiaa, vaan myöskin sosiaalistyksestä vastaava työryhmä neuvostossa. Mitä sitten tulee, Unkari on, on hyväksynyt sen, että nämä kaksi yhteis- nämä työryhmää harjoittaisi läheisempää työtä ja se, että integraatiosta maahanmuutosta vastaava työryhmä olisi päävastuullinen kysymyksestä, myöskin sosiaalisten kysymysten työryhmä antaisi lausuntonsa näistä kysymyksistä. Kiitokset. Niin, tässä nyt on jo 13 puheenvuoron pyytäjää ja meillä on noin puolisen tuntia aikaa, joten annan jokaiselle ainoastaan kaksi minuuttia puheaikaa, jotta pysymme järkevissä aikarajoissa. Pyydän, pyydän anteeksi. Mutta tällaisia haasteita tässä puheenjohtajalle tulee Öri ja sitten Serkas, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja haluaisin myöskin kiittää ministeriä lyhyestä alustavasta puheenvuorosta. Näyttää siltä, että on lukuisia aineksia Unkarin puheenjohtajakauden ohjelmassa, jotka myöskin pohdituttavat meitä. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että vammaistrategian osalta meillä on valmistella aloite, suunnitella aloite mietin, joka liittyy vammaisten työllisyyskysymykseen. Ja tässä tietysti luotamme yhteistyöhön ja sama myöskin tilanne, mikä liittyy uusiin taitoihin, uusiin työpaikkoihin tähän ohjelmaan, koska äsken päätimme, että nimitämme esittelijän, joten parlamentti rinnakkain neuvoston kanssa on edennyt tässä asiassa nostan esille erinäisiä asioita, en suinkaan palata kaikkiin, mutta kysyisin ministeri Rethäjiltä tämän aktiivisen ikääntymisen osalta, mitä konkreettisia tapahtumia, kokouksia, ohjelmaa on suunniteltu Unkarin puheenjohtajakauden aikana. Selvästikin, kuten kollegakin totesi, odotan myöskin vastausta ministeri Zombalta, mitä tulee siihen, mitä näkemyksiä Unkarilla on yhteiskunnallisesta vuoropuhelusta. Puheenjohtaja puhuu ilman mikrofonia. Gracias, señora presidenta. Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää kysymyksen ministeri Jomballe. Olen kuullut tässä jo paljonkin, moniakin ajatuksia esimerkiksi Unkarin puheenjohtajakauden ajan eri direktiiviehdotuksista ja merkittävimmistä kohdista, mutta kaksi työryhmää siellä sitten käsittelee puheenjohtajakautenne aikana siirtolaistyöntekijöitä ja sitten yritysten välisiä suhteita. Haluaisin nyt kuulla tästä vähän enemmän. Onko todellakin nyt neuvosto ymmärtänyt, mistä kyse on? Eli maahanmuutto ei ole ainoastaan tuomareiden ja poliisien kysymys, vaan myös yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden työ. Ja nämä maahanmuuttaja- ja siirtolaistyöntekijät ovat hyvin merkittäviä eh, ja heitä täytyy pystyä pyrkiä ottamaan yhteiskuntaan mukaan, jotta voimme välttää muukalaisvihan EPSCO-neuvoston, kilpailukykyneuvoston näitä asioita täytyisi käsitellä myös tästä näkökulmasta. Ja miten siis olette ajatellut maahanmuutto, maahanmuuttajatyöntekijöiden oikeudet ottaa e- huomioon neuvostossa. Ja minä haluaisin huomauttaa, että me olemme muissa direktiiveissä paljonkin pitkälle päässeet esimerkiksi tässä mm, yhdessä ainoassa luvassa työ, työssä. Parlamentti lukee tätä nyt juuri läpi ja tämä menee sitten neuvostoon. Minun mielestäni työllisyys- ja sosiaalineuvoston ministerit eivät ole asiaa käsitelleet ollenkaan ja olisi hyvä saada vastaus myös siihen, että myös tästä yhteistä työlupakysymystä käsitellään esimerkiksi työllisyysintegroinnin ja sitten sosiaalisten oikeuksien ja työehtojen näkemyksestä, näkökulmasta katsottuna. Ja niissä kaikissa valtioissa, kaikissa unionin jäsenvaltioissa täytyy ihmisoikeuksia noudattaa, eikä sitten to, toimia syrjivästi työntekijöitä kohtaan, koska tämä on meidän mantereemme tulevaisuudelle tärkeä asia. Kiitokset. Kiitos. Sitten Lin, olkaa hyvä. Yes, thank you. Kiitos. Niin, vammaisuudesta jo kysyin äsken. Hyvä, että mainitsitte itse tässä myöskin vammaiset ihmiset, mutta että sitten strategian täytäntöönpanosta mitään puhunut. Tämä ehkä on osana ohjelmaanne, mutta ehkä voisitte tätäkin hieman kommentoida. Ja en tiedä, olisiko mahdollista, äh, että syrjinnän vastainen direktiivi, horisontaalinen direktiivi edistyisi neuvostossa? Ja sitten demografinen muutos ja ikääntyvät ihmiset. No niin, en tiedä. hoidettavat ihmiset, vanhemmat ihmiset ja perusoikeudet heillä, miten te tähän suhtaudutte. Ja sitten tässä viitattiin elektromagneettisen esityksen, sen edistymisen. En tiedä, vuonna 2004 hän yritin estää sen läpimenon, koska tämä saattaisi aiheuttaa ongelmia, mutta nyt kun asiantuntemusta on komissiossa, niin uskon, että saadaan aikaan toimiva kokonaisuus ja ehkä voidaan näistä skannereista saada hyötyä. Ja voitaisiin katsoa tätä direktiiviä. Eli olisi hyvä, jos voisitte hieman kertoa tästä asiasta, eli kannattaisiko yrittää viedä tämä asia läpi ja nyt uskoa siihen, että nämä skannerit ovat sellaiset, että niitä tulevaisuudessakin voidaan käyttää. Tässä Eh, estettiin läpimeno aikaisemmin ja sitten tällä olisi ollut vaikutuksia näiden laitteiden käyttömahdollisuuksiin. Voisitteko tätä hieman kommentoida? Ich habe ähm, mehrere Fragen zu pari kysymystä liittyen työllisyyspolitiikkaan. Unkari eh, ja kaudellaan pyrkii eh, työttömyyteen ja työpaikkojen lisäämiseen. Se olisi yksi päätavoitteista. Tässä on esitetty myös erityisveroja kansainvälisille eh, yrityksille, konserneille. Ja omassa alustuksessanne totesitte, että haluatte, että talouspolitiikkaa koordinoitaisiin EU-ssa enemmän. Tarkoittaisiko tämä sitä, että nämä erityisverot voitaisiin nähdä eh, keinona myös muissa EUn eh, e jäsenmaissa? Ja sitten nuorisotyöttömyys Viittasitte Youth on the Move-aloitteeseen ja totesitte, että tähän liittyen huhtikuussa järjestettäisiin konferenssi. Hyvä ajatus se, mutta onko teillä myös konkreettisia ehdotuksia Belgian puheenjohtajuuskaudella? Jo havaittiin, että aloitteet voivat olla hyviä ja niiden pohjalta on hyvä lähteä aiheita käsittelemään ja viemään eteenpäin. Kiitos kysymykset kuuluvat molemmille ministereille. Eli ensin tästä sitten Zomba, olkaa hyvä. Köszönöm siitä. Kiitos. Niin, käypä nämä sitten järjestyksellä vitse. Ensin tämä sosiaalinen vuoropuhelu, yhteiskunnallinen vuoropuhelu. Täällä on nostettu kysymys, johon nyt haluaisin vastata ja, ja herra Yörikin mainitsi tämän ongelmakokonaisuuden. Luonnollisesti pidämme erittäin tärkeänä sekä jäsenvaltion että unionin tasolla sosiaalista vuoropuhelua, että sitä pidetään yllä asianmukaisella tasolla. Unkarin hallitus, hallituksen kanta tästä on täysin sama kuin aiemminkin on ollut. maanantaina aamupäivällä epävirallisessa ministerikokouksessakin meillä oli tilaisuus tavata työmarkkinajärjestöjen edustajien kanssa ja sekä nuoret, nuorten, nuoria koskevissa kysymyksissä ja työmarkkinoiden työpaikkojen kysymyksessä saatamme todeta, että voimme harjoittaa yhteistyötä ja ajattelemme, että sosiaalista vuoropuhelua, sosiaalinen puhelu on välttämätöntä, hallituksen menestyskälle toiminnolle, on tärkeää ottaa huomioon sekä huomioon työntekijöiden ehdotukset ja havainnot. Tällä nousi esille myöskin konkreettinen kysymys, joka liittyy kansalliseen kysymyksiin, mutta en halua suinkaan välttää vaistelu, vastausta. Tämä liittyy nimenomaan lakkolakiin. Haluaisin ilmoittaa, että Unkarissa on sovittelukomitea korkein taso, jossa käydään tällaista vuoropuhelua. Koskaan emme ole päässeet näin nopeasti onlaisissa kysymyksissä yksimielisyyteen kuin aikaisemmin näin neljän kuukauden aikana. Siis tämä järjestelmä näyttää toimivan erittäin hyvin. Ja lakkolain osalta haluaisin ilmoittaa, että alkuperäinen suunniteltu laki siihen verrattuna Yksi ainoa muutos meni lävitse Unkarin parlamentissa ja muuta, kaksi muuta vedettiin pois nimenomaan työmarkkinajärjestöjen kommentojen vuoksi. Mitä tulee sitten tähän sähkömagneettisiin kysymykseen? Voin jatkaa vastaamista. Niin, toivon, että puhuisitte mahdollisimman tiiviisti, jotta myös muut kysymyksiä esittävät haluaisivat saisivat esittää puheenvuorossa. Niin, sähkömagneettiseen kysymykseen liittyvää direktiivi pidämme tärkeänä sitä ja haluaisimme, että edistyminen olisi tuntuvaa. Lähiaikoina odotamme komission aineistoa tässä asiassa lähiaikoina. EPSCOn yhteydessä on nostettu sille kysymyksenä se, että missä vaiheessa neuvosto ymmärtää, että maahan, siis tämä liittyy maahanmuuttoon, tämä kysymys. Tämä kysymys on meistä erittäin tärkeä, koska se koskettaa todellakin vakavasti lukuisia jäsenvaltioita, joten tästä syystä haluaisimme pitää tätäkin kysymystä esillä ja myöskin haluaisimme korostaa sen sosiaalista ulottuvuutta lähiaikoina. Olemme tietoisia siitä, että maahanmuuttodirektiivi direktiiviin liittyy lukuisia kysymyksiä, jotka liittyvät työllisyyskysymyksiin ja harjoitamme läheistä yhteistyötä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kanssa tässä yhteydessä päävastuun ohella, että nimenomaan maahanmuuton ja oleskeluun liittyvät kysymykset olisivat yhteensovitettuja asianmukaisesti. Työllisyyden lisäämisen osalta tärkein tehtävä on talouden kasvun kannalta katsottuna se, että yksistään talouden kasvu, kuten viime vuodet ovat osoittaneet, se ei merkitse työllisyystilanteen kohentumista pitkällä tähtäyksellä, koska talouden kasvun rinnalla työllisyys ei kasva. Ja tämä on suuri haaste tulevina aikoina. Ja haluaisimme erityisesti kiinnittää huomiota tähän ja samantyyppisiin ongelmiin ja niiden käsittelemiseen. Mitä tulee sitten tähän erityisveroon. Siitä nousi esille kysymys, että miten tämä on sopeutettavissa tai ylipäätään minkälaisten talouspoliittisten elementtien yhteydessä voidaan harjoittaa sosiaalista talouspolitiikkaa tässä mielessä. Unkarin puheenjohtajavaltiolla ei ole mitään toivetta siitä, että katsoisimme malliksi tämän Euroopan unionille tämä tulemaan, tulemaan hyvin tärkeä tehtävä tulevaisuudessa se, että saadaan talouden kasvua aikaan niin, että tapahtuu myöskin työllisyyden lisääntymistä. Kiitos. Um, Európai fogyatékosságügyi stratégia. Niin, vammaistrategiasta esitettiin myös kysymys 2010-2020. Haluamme, että EPSCO hyväksyisi kesäkuukokouksessaan neuvoston johtopäätökset asiasta ja näiden valmistelussa on tärkeä myös korkean tason asiantuntijakonferenssi, jonka puheenjohtajavaltio järjestää Budapestissa ja kutsumme sinne eh, edustaja paikalle kolme tärkeää aihetta on eh, Euroopan perusoikeuskirja, samoin kuin myöskin uusi Euroopan Euroopan vammaisstrategia ja sitten vammaisten työllistäminen 2020 strategian valossa ja sitten YK yleissopimuksen tilanne nyt ja tulevaisuudessa. Tämä oli siis tämä kolmas aihe tässä konferenssissa. Aktiivisesta ikääntymisestä esitettiin myös kysymys. Tulemme tekemään kaiken sen hyväksi, että 2012 olisi aktiivisen ikääntymisen vuosi. Haluaisimme tässä asiassa saada aikaan sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Olemme tutustuneet mietinnössä esitettyihin kantoihin yhdessä jäsenvaltioiden kollegojemme kanssa ja haluamme harjoittaa läheistä yhteistyötä teidän kanssanne, parlamentin kanssa, jotta tämä olisi yhteinen menestyksekäs tulos. No niin, sitten toinen kysymyskierros. Blum ja Bauer sitten. Thank you very much, President. Kiitos puheenjohtaja. Olisin esittänyt kysymykset ministeri Retaille. Kerroitte prioriteetteista, mitä tulee demografisiin haasteisiin ja Huomenta, että viikkoissa käsitellään perheen kysymyksiä. Niin taistelu köyhyyttä vastaan ja eh, lasten hyvinvointi, se on se yksi näistä seitsemästä hankkeesta EU 2020 esityksessä. Ja tällä olikin merkitystä Belgian, Espanjan puheenjohtajuuskausilla jo ja nyt myöskin Unkarin puheenjohtajuuskaudella. Ja kysyisinkin teiltä, mitä suunnitelmia Unkarilla olisi sen suhteen, miten jatkaa aikaisempien puheenjohtajuuksien pohjalta. Ja kysyisin myöskin, miksi nyt on esitetty tällaista könttäpohjaista verotusta ja perheetuksen maksamista – koska oman ymmärrykseni mukaan tällaisesta hyötyisivät eh, sellaiset perheet, joilla on paljon tuloja, hyvä ansioiset perheet, joiden olot jo nykyisellään ovat ihan hyvällä tolalla. Kiitos. Madame Bauer. Bauer, olkaa hyvä. Kiitokset. Selvästikin on paljon kysymyksiä, jotka nousevat esiin teidän puheenvuoronne vuoksi. Haluaisin sitä kaksi kysymystä. Ensinnäkin tämä 2020 strategia. Selvästikin työllisyystavoite, se, että halutaan, että Euroopan unionissa työllis, työllistämisaste olisi 75 prosenttia sekä miehille että naisille. Tietysti tämä on hyvin kunnianhimoinen tavoite, koska se merkitsisi 25 prosenttista kasvua naisten osalta. Haluaisin sanoa, että tässä yhteydessä luonnollisesti on hyvin järkevä teidän päätöksenne, että työn ja perheelämän yhteensovittaminen aihe, johon haluatte keskittyä. Mutta tuleeko Unkari muokkaamaan uudestaan uuden tyyppisiä Barcelonan tavoitteita? Tuleeko nyt joitakin Budapestin tavoitteita, jotka koskevat niitä palvelu- palveluita, jotka edistävät tällaista eh, suuren luokan työllisyysasten nousemista? Ja sitten haluaisin lyhyesti tarttua toisen asiaan. Mitä tulee kestäviin eläkkeisiin? Ei ole salaisuus, että Unkarissa on tapahtunut tietty toimi yksityisten eläkerahastojen osalta. Ettekä, eikä Unkari ole ainoa maa, jossa on ongelmia tämän toisen pilarin kanssa. Ja haluaisin kysyä, tämä teidän toimenpiteenne, miten, miten se on yhteydessä eläkejärjestelmien kestävyyteen? Öö, Frédéric Darden, puis... Darden ja sitten Richard Merci, madame la Kiitos puheenjohtaja. Niin hyvää ministeri, minä palaisin aiheeseen, jota on nyt käsiteltävä eläkkeisiin. Nimittäin itse asiassa me olemme juuri saamassa loppuun käsiteltyä vihreän kirjan ja erityistä huomiota aiotte kiinnittääkin tähän vihreään kirjaan. Ja kuten jo kuulin sanottavan, niin Unkarin Hallitus on tehnyt hyvin tärkeän päätöksen toisen pilarin eläkepilariin ja sen suhteisiin ensimmäiseen pilariin. Ja minun kysymykseni onkin siis se, onko teidän puheenjohtajakautenne aikana nyt tarkoitus tehdä tällaista uudistusta myös, ehdottaa tällaista uudistusta myös muihin valtioihin päin ja voidaanko sillä sitten taata riittävät eläkemaksut. Ja nyt erityisesti mietin vaikkapa Argentiinan tilannetta ja on havaittu, että kovasti näitä maksuja on siellä laskettu. Kiitokset. Tengo que constatar que no er... Niin, minun täytyy nyt huomauttaa, että en ole saanut vastauksia kysymyksiini. Onko niin vaikeaa sanoa montako ammattijärjestöä Unkarissa on? Onko siellä tällaista kolmikantajärjestelmää ja onko sitten lakeja tehty ammattijärjestöjä vastaan ja voidaanko niitä sitten tehdä ihan tuon ammattijärjestöjen kanssa suoritettavan vuoropuhelun vastaisesti kansanedustajien puolesta. No voisitteko vastata, eh, ainakin jopa sekinkin ministerit tähän pystyivät vastaamaan aikanaan. Monsieur Kessler. Ja. Kiitos, hyvä puheenjohtaja ja kiitos puheenjohtajuuskautenne tavoitteiden esittelystä ja tämä aktiivinen ikääntyminen. Kysyisin kahdesta asiasta. Niin totesitte, että olisi hyvä, jos ensimmäisessä käsittelyssä asia onnistuisi, jotta olisi mahdollista tämä suunnitelma voisi järjestää. Mutta mietinnössäni on kaksi seikkaa, jotka haluaisin tässä myöskin nyt esiin nostaa. Ensinnäkin budjettiasia. Mikä on teidän kantanne siihen, että budjettia ei ole nyt tälle raportille esitetty? Minusta tämä on huono tilanne ja uskon, että enemmistö on myöskin täällä sitä mieltä. Ja otsikko on hieman kapea, jos sanotaan vain aktiivinen ikääntyminen, koska siinähän puhutaan silloin vain vanhemmasta väestön osasta. Olisi ehkä hyvä ja ehkä vähän nuorempana edustajana toteaisin, että pitkällä aikavälillä lähdettäisiin liikkeelle siitä, että aktiivinen ikääntyminen alkaa oikeastaan syntymän hetkellä. Siitähän se ikääntyminen liikkeelle lähtee. Eli ikääntymiskysymykset, eläkkeet ja arvokkaasti ikääntyminen, elinvoimaisena ikääntyminen ja sitten eh, sukupolvien välinen solidaarisuus on tärkeä kysymys, mutta on nyt jäänyt taas tästä pois. Kysyisin, mikä on teidän kantanne tähän. Ja sitten eh, perhepolitiikka on yksi prioriteeteista, niin se on oikein hienoa. Kristillisdemokraattina pidän tätä äärimmäisen tärkeänä. Perheiden puolesta tulisi tehdä, ei vain puhua enemmänkin. Ja kun työllisyyskysymyksistä puhutaan, niin työaikadirektiivi on tärkeää. Euroopassa tulee voida hyvin yhdistää perhe- ja työelämä. Ja kysyisinkin teiltä perheille yksi päivä tulisi vapaapäiväksi pyhittää ja sen tulisi mielestäni olla sunnuntaina. Ehkä tähän asiaan voitaisiin palata jälleen kerran vaikkapa nyt Unkarin puheenjohtajuuskaudella. Kiitos. Kiitos kysymyksistä. Perheiden verottamisesta nousi esille kysymys, jonka esitti eräs edustaja. Mm, sanoisin, nyt jos ajattelemme asiaa Unkarin kannalta, että täytyy sanoa, että mä oon kriisissä ja tämä on myös osa tätä demografista haastetta, jos ajattelemme tulevaisuutta. Totta kai demografisia kysymyksiä voidaan lähestyä eri suunnilta. Tämä kysymys on esillä muissakin jäsenvaltioissa. Haluaisin ensinnäkin todeta, että edellinen jäsen puheenjohtajavaltio teki tällä alueella työtä. Ja nyt tämä verohelpotus on osa sitä, miten suhtaudutaan äh, lapsiperheisiin. Ei ole mitään sellaista ratkaisua, joka vaikuttaisi koko kysymykseen, olisi ratkaisu siihen. On tärkeää, että ihmiset saavat työstään palkkaan ja, ja saavat äh, verohelpotuksia työtulonsa, mutta on tärkeää, että myöskin syntyvyysluvut nousisivat. Ja luonnollisesti kaikilla näillä toimilla, niillä on sellainen luonne, että niihin täytyy liittyä jonkinlainen tulosten seurantajärjestelmä, josta täytyy tehdä johtopäätöksiä, tietysti jättää riittävästi aikaa siihen, niin että nähdään, mikä on tulos tästä toimesta. Tämä tässä on sellaisia tavoitteita, jotka ovat yksilitteisiä, mutta saattaa olla myöskin sivuvaikutuksia, jotka siinä mielessä, kun on laadittu tällainen säädös, ei välttämättä ole voitu sulkea pois. Mitä tulee eläkkeisiin, niistä esitettiin kaksi kysymystä. Ja yksityis eläkerahastojen lopettaminen tai yksityiseläkerahastojen jäsenille annettu mahdollisuus joko jäädä niihin rahastoihin tai siirtyä valtion takaamaan, eläke, valtion takaamaan eläkejärjestelmän piiriin on prosessi, joka on kesken. Tässä tammikuun 31. päivä on viimeinen päivä, johon meidän täytyy ilmoittautua näiden yksityisten eläkerahastojen jäsenten. Me näemme tämän taas yhteydessä talouskriisiin ja ratkaisuna siihen, miten voidaan maksaa eläkkeitä kriisin tilanteessa. Eläkejärjestelmät ovat asioita, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toiminnan piiriin. Tietysti eläkejärjestelmillä on tiettyjä yhteisiä piirteitä, mutta niillä on lukuisia erityispiirteitä. Ja meidän tavoitteemme tässä on ollut se, että selkeyttäisimme koko eläkejärjestelmää, ja tämä on tässä olennainen askel. Voisimme sanoa, että tämä on jopa eläkeuudistus, ja tätä tulevat seuraamaan muut toimet, joiden lopputavoitteena on se, että eläkkeet olisivat kestäviä, asianmukaisia, ja olisivat niillä siis, tule, olisivat toimeentulon lähde ja ne voisivat varmistaa iäkkäiden ihmisten elämän. Aktiivisesta ikääntymisestä nousi esille kysymys ja vastaisin siihen, että, että vielä ei ole täysin selvää yhteydenotto, mutta uskoaksemme asiasta on apua jos on oma budjettinsa tälle eurooppalaiselle aktiivisen käytämisen vuodelle, eikä rahoja, rahoitusta vedetä muualta. Ja tämän budjetin kannalta tulemme ottamaan yhteyttä komissioon. Mikä sitten tulisi olemaan tämän vuoden nimi? Olen täysin yhtä mieltä siitä, niin kuin eh, esittelijä mainitsi, ikääntyminen alkaa samalla hetkellä kun synnytään joten sitä välttämättä voida käyttää. Mutta olemme avoimia tässä keskustelussa. Olisi vahinko, jos epävarmuus, joka liittyisi nimeen tai se, että ehdotuksia olisi kovin paljon, olisi esteenä sille, että tämä toimi toteutuisi. Sitten vapaa päivä perheille. Tällaista meidän ohjelmassamme ei ole, mutta tässä perhekonferenssissa tai ajatellen sitä viikkoa, jonka olemme suunnitelleet järjestettävän maaliskuun lopussa huhtikuun alussa, että kysyitte sitä, että, että tuleeko Barcelonan ehdotusten, ehdotusten muistuttavia Budapestin esityksiä. Odotamme, mitä tapahtuu Budapestin konferenssin yhteydessä on myöskin tämä epävirallinen ministeritapaaminen, ja saattaa olla, että siellä tapahtuu vielä jotakin tällaistakin. <clears throat> Kiitos. Täällä on esiin yksi kysymys jälleen kerran tästä sosiaalista vuoropuhelusta, ja haluaisin nyt sitten, en olisi halunnut rasittaa tätä kokousta tällaisilla kansallisilla ongelmilla, joten nyt sitten sanon asiat niin kuin ne on. Unkarissa on tämä sitten sovittamisneuvosto on korkein foorumi, joka vastaa tällaisesta sosiaalista vuoropuhelusta. Siinä on 15 jäsentä, yhdeksän edustaa työnantajia, kuusi edustaa ammattiyhdistyksiä, siis kuusi edustavaa ammattijärjestöä on olemassa siis tässä mielessä. Haluaisin myöskin ilmoittaa edustajien aloitteoikeudesta, että tämän tyyppinen lainsäädännön edistäminen on piirre, joka on avoin kaikissa jäsenvaltioissa. Se ei palvele sitä tarkoitusta, eikä meilläkään sitä, että vältettäisiin äh, sosiaalisen vuoropuheluun kompetentteina osallistuvien osapuolten mielipiteet ja äh, minkä jäsenvaltion tavoite ei voi olla se. ymmärrä, että teille on tärkeää, että on äh, olemassa sosiaalista vuoropuhelua, mutta pyydän, että uskotte, että sosiaalinen vuoropuhelu on myös meille tärkeää. Monsieur Falbre, est-ce que cette... Euh, niin, herra Falbre, haluatteko, riittävätkö nämä vastaukset teille? Kyllä, kiitoksia. No niin, sitten me tulemme Jeslovtsievskan kysymykseen. Olkaa hyvä. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja mam pytanie. Kiitokset puheenjohtaja niin minulla olisi kysymyksiä kahdelle ministerille. Ehkäpä ensin esitän tämän kysymykseni vihreästä kirjasta, joka koskee eläkkeitä. Mikä on sen lisäarvo? Miten lisäarvoa se tuo parlamentin asiakirjaan nähden, eli mitä me voimme siihen sitten lisätä Unkarin puheenjohtajakauden ajalla, eli mitä toivoa siinä on. Entä sitten valkoinen kirja? Puhuitte etusia tavoitteistanne ja siitä, että kyse on vammaisista henkilöistä erityisesti. No tästä sitoumuksesta esittäisi kysymyksen. Mitä, en halua mitään pelkkiä julkilausumia, vaan selkeitä käytännön toimia. Teettekö te kriteerejä siihen, että näin, nämäkin henkilöt saisivat varoja paremmin sosiaalirahastosta? Kyse on kuitenkin hyvin pie, vähän kilpailutetusta ympäristöstä ja kaikki aloitteet ja koulutusvarat käytetään muihin vaikka ne ja sitten esimerkiksi moniin, moniin muihin asioihin käytetään näitä varoja, vai eikä ajatella yhtään pidemmän aikaa välin tähtäimellä. Ja näin täytyisi paremminkin sallia vammaisten osallistuminen täysin yhteiskunnan toimintaan. Ja minä haluaisinkin tietää, mitä puheenjohtajakauten aikana vammaille on ajateltu, vammaisille on ajateltu varata. Ja sitten John Palle nuorten työllisyydestä esittäisi kysymykseni, oletteko te valmistellut jo jotakin uusia ideoita, uusia keksintöjä, uusia ratkaisuja työllisyyspolitiikkaan, erityisesti nuorisotyöllisyyteen varsinkin ja sitten myös, mitä olette ajatellut juuri kohta eläkkeelle jäävien ihmisten työllisyyteen ratkaisuksi. Ja sitten taas tätä eläkeiän hilaamista ylös tai alas eri valtioissa, niin mitä tästä olette mieltä? Mitä siihen on ajateltu tulevaisuudessa ratkaisuksi? Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten De Rosa ja sitten Koferati. Thank you very much. Uh... Kiitos. Pari kommenttia ensinnäkin. Tiedotusasia, kun avasin tämän asiakirjan ohjelman, niin täältä taustalta löytyy sitten sponsoriluettelo. En oikein ymmärrä. En ole ennen tällaisen törmännyt. Eli että EU-puheenjohtajuutta Volkswagen, Skoda, Saab ja nämä muut sponsoroisivat. Microsoftkin tässä on mukana. Eli mistä tässä on kyse? Voisitteko ehkä tätä hieman valaista? Niin, <laughs> mikäpä siinä. No niin, mutta kyseessä on kuitenkin Euroopan unionin neuvosto. Ei tässä kaupallisia tahoja haluta edustaa. Ja voiko esimerkiksi sponsori vaikuttaa päätöksentekoon. Eihän tällainen nyt enää oikein käy päinsä. Ja sitten vielä toinen kysymys. Yleishyödylliset sosiaaliset palvelut. Asiakirjassa ei niihin viitata lainkaan. Tässä kyllä viitataan solidaarisuuteen sukupolvien välillä – ja muutama vastaava seikka. Mutta Belgia puheenjohtajuuskaudellaan kovasti painotti yleishyödyllisten sosiaalisten palvelujen merkitystä ja järjesti konferenssinkin kansalaisyhteiskunnan eri tahojen ja jäsenmaiden edustajien välille. Myöskin parlamentin jäseniä oli läsnä ja 15 suositusta oli lopputulos. Ja sitten ja joulukuussa neuvostossa todettiin, että sosiaalipalvelut ovat erittäin tärkeitä, kun halutaan päästä taloudellisesta kriisitilanteesta ulos ja kysyisin, miten aiotte jatkaa eteenpäin näistä Belgian puheenjohtajuuskauden päätelmistä. Monsieur Cofferati, puis... Cofferati ja sen jälkeen Harkin, olkaa hyvä. Grazie Presidente, io volevo... Kiitos esittäisin kysymyksen ministeri Zompalle. Hetki sitten pitämässään alustuksessa hän totesi, ja voin tähän yhtyä, että on tärkeää pyrkiä talouden kasvun parantamiseen ja toisaalta tässä myös huomioida työllisyyden kehittyminen, koska se on ennakkoehto kestävälle kehitykselle ja kasvulle. Ja tässä yhteydessä viittasitte myöskin työn laatuun ja riittävään palkkaukseen. Kasvu, uudet hyvät työpaikat ja työolojen parantaminen ylipäätään ovat selkeät tavoitteet. Mutta kysyisin kuitenkin, miten perustelette sen, että maanne veroja on lisätty. Eikö tämä ole sellainen valinta, ettei se välttämättä edes auta työn varmuudestakaan puhuttaessa. En tiedä, onko tällä mahdollisesti negatiivisia kasvuvaikutuksia. Esitetään kasvutavoitteeksi ja toisaalta sitten vaikutetaan negatiivisesti maan sisäiseen kulutukseen. Eikö tässä ole ristiriita? Madame Arkin, puis... Arkin, Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin puheenjohtajan valtiota alustuksista, mutta muutama lyhyt kysymys. Eli viittasitte vammaisiin ja siihen panokseen, mikä heillä voi olla yhteiskuntaan ja myöskin eläkejärjestelmistä puhuitte. eu on valtava määrä sellaisia vammaisia, jotka eivät voi olla työelämässä mukana. Kysyisin teiltä, e, miten voitaisiin mahdollistaa heille kestäväpohjainen eläke ja mahdollistaa siis helpompi e, työhön pääsy. Sehän on osana tätä asiaa. Ja sitten prioriteeteissanne mainitsit sitten myös rahoitusvalvonnan uudistukset. Ja kun eläkerahastoista puhutaan ja valvonnasta, niin onko teillä suunnitelmia, miten tätä valvontaa voitaisiin parantaa? Unkarissahan on tapahtunut jotain eläke yksityisille eläkerahastoille ja miten te olisitte nyt ajatelleet, että niitä voitaisiin paremmin valvoa? Lyijä Rikko, olkaa hyvä. Kiitokset. Hyvä ministeri, niin te juuri tässä sanoitte, että kasvusta ei synny työllisyyttä. No mitä te olette sitä mieltä, onko työllisyys sitten mahdollista tällaisessa mm, ikävissä taloustilanteissa. Mitä te olette ajatellut sitten perheet Eurooppa varten ja Euroopat, Eurooppa perhettä, perheitä varten? No tämä käsite on uusi. Mitä mieltä, että, mitä, voitteko selventää tätä vähem, vähän enemmän? Entä sitten tämä aktiivinen vanhentuminen? Mitä se tarkoittaa? Minä en ihan tarkkaan ymmärrä tätä. Mitä se oikeastaan suorastaan tarkoittaa? tarkoittaako se sitten heti eläkkeelle jäämistä vai mistä on kyse? Ja sitten, mm, onko teidän maassanne esimerkiksi velvoite naisten pysyä kotona kolmen vuoden ajan ja miten se vaikuttaa sitten unionityöllisyyteen? työllisyyteen? Schotter, olkaa hyvä. Ja. Ja, vielen Dank. Kiitos esittäisin kysymyksen ministeri Zomballe jatkoksi siihen, mitä hän jo esittikin ja mitä löytyy paperiversiosta. Tässä toteatte, että lähetys direktiivissä jotain eteenpäin, mutta neuvostossahan tässä saatiin jo sopu aikaan ja onko tällä vaikutuksia kansallisiin käytänteisiin joissain jäsenmaissa ja jos niin millaisia ne olisivat. Ja ehkä voisitte kertoa myöskin tähän liittyvistä konflikteista hieman. Ja tämän lisäksi sitten pimeän työn taistelu on ilman muuta aihe, tärkeä aihe, mutta hyvin yleisluontoinen. Ja miten aiotte puuttua tähän asiaan? Mitkä ovat tavoitteenne? tässä kirjallisessa esityksessä ne ei paljon tämän laajemmin tätä asiaa ole käsitelty. Ehkä voisitte hieman lisävalaistusta antaa asiaan. Kiitos. Kiitos. Kaksi lyhyttä kysymystä. Mutta haluaisin aluksi sanoa, että ymmärsikö oikein, mitä ministeri Reithäji sanoi? Nimittäin sanoi, että olemme yhtä mieltä siitä, että on tarvetta siihen, että lasten lukumäärä kasvaa. Se on parasta eläkepolitiikkaa jos lasten lukumäärä kasvaa ja seuraavat sukupolvet ovat lukumäärä väeltään suurempia. Mutta ministeri puhui tästä perheeläkehelpotuksesta. Kuulosti siltä, kuin tehtäisiin ero lasten kesken, niiden lasten kesken, jotka syntyvät sellaisiin perheisiin, jossa last, vanhempien tulo on korkea, jossa voidaan vähentää, ottaa hyödyntää tämä vähennys, ja sitten taas sellaisten, Tämä merkitsee sitä, että nämä lapset saavat lisätukea myöskin tätä kautta, nämä perheet ja lapset. Tietysti on mahdollista käyttää muitakin malleja. Esimerkiksi lapsilisän korottaminen hyödyntää kaikkia perheitä, jotka kasvattavat lapsia, ja se on yhtenäinen kaikkien perheiden kannalta. Tietysti tällainen kielteinen verohelpotusohjelmassa myöskin, että lisäksi tukee ketä tahansa, myöskin niitä, joilla ei ole tähän tarvetta. Kenties Unkari tässä tavallaan voisi olla tiennäyttäjänä muillekin Euroopalle perheiden lapsimäärän kasvattamisessa. Sitten tämä eh, uudist- eläkeuudistusta minä pidän ennen kaikkea vastaeläkkeenä. En tiedä, ymmärsinkö oikein sen, että, että tämä osaltaan edistää kestävyyttä. Minusta tämä merkitsee päinvastaista. Unkarissa tämä toinen ja kolmas pilari otettiin käyttöön, jotta valtion ei tarvitsisi maksaa eläkkeitä kokonaisuudessaan, vaan että myöskin nämä yksityiset eläkkeet, niin pilarit osaltaan olisivat maksamassa eläkettä. Tämä merkitsee sitä, että koko eläke tulee rasittamaan valtiota. Miten tämä on yhdistettävissä kestävyyteen, koska minusta tämä on täysin päinvastaista mielenkiintoista on se, että, että tämäkin, onko tämäkin nyt sellainen, mitä ministeri haluaa esittää mallina Unkarista. Kiitokset. Niin hyvä ministeri, te mainitsitte monia järjestöjä teillä on ja monet kovammaisjärjestöt voivat osallistua tähän työhön. Mainitsitte tästä Strasbourgissa. Kiitos tästä puheenjohtajakautenne aikana ajatukset, jotka kiinnostavat kovasti meidän parlamenttiamme, ovat jo tulleetkin esiin, mutta minä haluaisin vielä kuitenkin pari asiaa ottaa esille. Ensiksikin muistaakseni toukokuussa järjestetään tällainen suuntaviiva keskustelu kohesiorahastosta ja mielestäni on merkittävää, että tämä valiokunta voisi esittää näkemyksensä Euroopan sosiaalirahastosta. Kiitos, että varmasti voitte ottaa ajatuksemme mukaan ja toivotte sitten varma, voitte sitten varmasti miettiä, miten meidät voidaan ottaa mukaan tuohon keskusteluun. Ja tämän puolivuotiskauten aikana ensimmäistä kertaa käsitellään tätä eurooppalaista talouden ohjauskautta ja tuo asiakirja, jonka komissiota olemme saaneet, on, ei oikeastaan muuta kuin yllätä meitä, koska meistä vaikuttaa siltä, että kaikki todistustaakka kuuluu alijäämäisille valtioille ei siis ylijäämävaltiot jäävät ulkopuolelle, eli niitä ei vaadita minkäänlaista selvää konkreettista solidaarisuutta poliittisessa, tarkoita taloudellisen kasvun edistämiseksi. Ja näin tämä todistustaakka tosiaankin sitten jää niille hartioille, jotka ovat jo uhreja, tämän kriisin uhreja, koska kaikki nämä pääsuuntaviivat, jotka tässä näissä tässä tekstissä nyt on sitten esitetty puhuvat siitä, että nostetaan eläkeikää, vähennetään, vähennetään eläkemaksuja ja palkkoja. Tästä puhuttiin jo eilenkin Irlantia koskevan strategian yhteydessä ja työmarkkinoiden työmarkkinakurissa, kun kaikki, tuo kaikki, tai työ, niin työmarkkinakurissa, kun kaikki yritykset päästettiin sinne vaan kansainvälisesti jylläämään. No Belgian puheenjohtajan kauden aikana tehtiin kovasti vakavasti työtä kilpailukykyneuvostossa, jotta kilpailukyky nykyneuvosto voi pitää makrotaloudellisessa keskustelussa omaa ääntään yllä. Miten teidän mielestänne voidaan nyt jatkaa tätä työtä? Ja työllisyys- ja sosiaaliministerien ajatuksia todellakin nyt sitten viedä eteenpäin ja Eurooppa-neuvoston ajatuksia viedä eteenpäin. Minä pelkään, että tähän nyt tulee sitten paljonkin muutoksia mutta haluaisin tähän vastauksen. No kuka teistä mahtaisi nyt haluta ensiksi vastata? Je sais que vous avez beaucoup de questions, mais... Tässä oli paljon kysymyksiä, mutta ihan lyhyesti koettakaa vastata. Foglalkoztatásának niin, Nuorten työllisyystilanteen parantaminen, uudet ratkaisut, minkälaisia mahdollisuuksia ne antavat. Epävirallisessa ministeritapaamisessa oli yhtenä pääaiheena tämä kysymys ja lukuisia hyviä käytänteitä äh, saatettiin todeta olevan jäsenvaltioissa, jotka voisivat auttaa ja Unkarin työmarkkinoiden erityispiirteitä on se, että tämä merkitsee sitä, että voisimme osoittaa, että mahdollisuuksia tämän korkean työttömyystilanteen ohessa saada aikaan jotakin toisaalta meillä on myöskin jotka ovat yli 40-vuotiaita, heidänkin työllistämisessään on lähes yhtä suuri ongelma, yhtä suuri haaste työllistäminen kuin nuorten eh, ongelmat työmarkkinoilla, joten haluaisimme myöskin tarttua tähän kysymykseen ja edistää yhteistä ajattelua jollakin hyvällä käytänteellä. Tänne on siis myös useita kysymyksiä siitä, miten voidaan sovittaa talouden kasvu ja työllisyysasteen korottaminen. Tämä on todellakin olennainen kysymys, koska jos emme pääse tässä eteenpäin, silloin yksistään nimittäin talouden kasvu ei tule parantamaan työllisyystilannetta. Ja kysymys koskikin sitä, jos oikein ymmärsin, että Unkarissa on suuri verorasitus ja voisiko tällä olla tällainen jarruttava vaikutus Tietystikin Unkarin hallitus silloin, kun se päätti tällaisista kriisiin liittyvistä verorasituksista, se tapahtui niin, että oli hyvinkin laajat toimintamahdollisuus. Mutta haluaisin sanoa, että tällä kriisiverolla yhdessä voimme todeta, että edelleenkin verorasitukset ovat Unkarissa alhaisemmat kuin lukuisissa, monissa, lukuisissa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Mitä tulee lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin, haluaisin sanoa, että tämä on hyvin vakava aihe ja se, että parlamentti ja neuvosto ja komissio ovat käsitelleet asiaa pitkään, osoittaa se, että se on hyvin vaivaloinen kysymys. Ja minusta tätä asiaa täytyy käsitellä asianmukaisella kunnioituksella. Me olemme kaikki kumppaneita ja se pyrimme saamaan aikaan jotakin, mikä vie eteenpäin meidän yhteistä ajatteluamme tässä kysymyksessä. Kiitos. Ähm, kérdése. Niin. Rova edustaja esitti kysymyksen eläkkeiden ja vammaiskysymysten yhteydestä ja mainitsi sen, että komissio työskentelee valkoisen kirjan parissa, joka liittyy eläkkeisiin eläkestrategiaan. Ja tämän asiakirjan sisältö ei vielä ole täysin tiedossa, mutta voidaan korostaa sitä, että erityinen eläkejärjestelmä voitaisiin työstää vammaisille. Tämä on asia, jossa käydään keskustelua kautta Euroopan jossakin muodossa se tulee varmasti päättymään tähän, päätymään tähän aineistoon. Me odotamme nyt niitä tietoja, joita tulee komission vihreästä kirjasta käydyistä keskusteluista, ja varmastikin tämä tulee olemaan yksi tärkeimmistä aiheista. Ylipäätään tämmöiset yleiset sosiaaliset palvelut, jotka olivat esillä, täällä kysyttiin sitä, että miksi nämä eivät ole esillä meidän aineistossamme. Tämä oli prioriteetti Belgian puheenjohtajakaudella ja nyt on jäsenvaltioiden vuoro soveltaa suosituksia. Mitä sitten tulee tähän vihkoseen, niin tämä tuki ei suinkaan ole tukea puheenjohtajakaudelle, vaan kysymys on tuesta, jota on annettu kirjapainolle, mutta toki me tulemme ilmoittamaan edustajan kommentit tässä asiassa eteenpäin. Niin, Eläkerahastot, niiden teho, tehokas valvonta, sitä kysyttiin. Totta kai on tarvetta valvonnalle, samoin kuin koko rahamarkkinoiden osalta. Tämä ei suinkaan merkitä sitä, että valtio puuttuisi yksittäisten eläkerahastojen toimintaan, mutta on tärkeää, että noudatetaan lainsäädäntöä ja että valvotaan sitä, että lainsäädäntöä noudatetaan. noudatetaan. Tämä on tärkeää sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla. Valvonta voisi olla yksi asia, josta sekä, jota sekä parlamentin että neuvoston tulisi pohtia ennen kuin komissio valmistelee valkoisen kirjan. Sitten vammaisista, se, että puhuttiin siitä, miten tärkeää on, että he löytävät tien takaisin työmaailmaan. Edellytys tälle on se, että on sellaisia työpaikkoja, joihin vammaiset voivat sopeutua, ja vammaisilla täytyy olla sellaista koulutusta, että he taas voivat sopeutua työpaikan olosuhteisiin ja ympäristöön. Ja tämä on asia, joka täytyy kuulua myös Eurooppa 2020 strategiaan, koska 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamisen edellytys on myös eh, tämän asian toteuttaminen. Työpaikkojen luomisen osalta sanoisimme, että tässä on kaksi osaa, siis yleinen työpaikkojen luominen on tärkeää, mutta tärkeää on myös luoda työpaikkoja vammaisille. perheet Euroopan puolesta, Euroopan perheiden puolesta. Tämä on tämän teemaviikkomme aihe me haluamme katsoa yhtenä ratkaisuna väestönkehitykselliseen haasteeseen eh, sen, että otimme prioriteetiksi perheiden käsittelyn eh, puheenjohtajakauden aikana ja haluaisimme myöskin ottaa esille se, mikä merkitys perheellä on Euroopassa. Ja tämän viikon ohjelma, jolla otsikkona on eh, tämä mainitsemani lause, liittyy tähän. Aktiivinen ikääntyminen, kysymys ei ole siitä, että me korottaisimme eläkeikää, vaan tämä käsittääkseni voi olla eläkepolitiikan osa. Ja haluaisin sanoa, että Unkarissa lapsen synnyttyä voi, äi, voi, voidaan, äiti voi olla kotona kolme vuotta lapsen syntymän jälkeen tämän asian, joka on jo 60-luvulla otettu tunnettu toimi, jolla pyrittiin edistämään väestönkesvyä ja aiheutti sen, että syntyvyysluvut kasvoivat. Toisessa kysymyksessä, eläkekysymyksessäkin nousi esille se, mitä me suosittelemme Euroopan valtioille. On hyvin vaikea käsitellä suosituksia tämänhetkisessä tilanteessa, jossa jokainen valtio pohtii omia kokemuksiaan, omaa historiansa, omaa kulttuuriaan ja tältä perustalta pyrkii ratkaisemaan ongelmia. Ajatellaanpa nyt näitä unkarilaisia erityisiä piirteitä, kokeiluja, joiden tuloksista voimme sitten tietoinen kuluttua raportoida. Syntyslukujen, syntyslukujen kasvamista, sitä voidaan edistää monella tavalla tätä, näitä verhoulupotuksia voidaan pitää yhtenä mahdollisuutena, mutta tämä ei merkitä suinkaan sitä, että ne lapsiperheet, jotka eivät tästä voi hyötyä, että niiden osalta tätä äh, täytyisi turvata asianmukainen tuki sille, että lapset äh, lasten välillä heidän kehityksensä aikana olisi mahdollisimman vähän eroa. Eläkeuudistuksesta sanoisin, että kestävyys on ollut, tämä on ollut tärkeä asia, mä ajattelen valtion äh, talouden vakauden kannalta tärkeä kysymys. Eläkejärjestelmän kestävyys on laaja kysymys, joka ei ole pelkästään Unkarin huoli, vaan monen muunkin maan huoli. Ja selvästikin lähivuodet, seuraavat puheenjohtajakaudet tulevat tarjoamaan tähän varmastikin uusia mahdollisuuksia ja uusia ajatuksia. Je vous remercie. Je note que... Niin, kiitoksia ilmeisesti. Minun mielestä kukaan teistä ei nyt vastannut siihen, mitä kevään kilpailukykyneuvostossa tapahtuu. Voidaanko päätellä tästä, että, että mitään siellä aiot tehdä? Anteeksi, rouva puheenjohtaja, minun kirjasin myös tämän kysymyksen. Niin, tämä on hyvin tärkeä kysymys ja todellakin Belkan puheenjohtajakauden aikana – tämä nousi esille. Mekin haluaisimme, kuten aiemmin jo mainitsimme, että kasvu, talouden kasvu ilman työllisyyden lisääntymistä ei tule eh, olemaan riittävää ajatellista tavoitetta joka, ja tehtävä, joka unionilla on. Makrotaloudellisen keskustelun yhteydessä EPSCO-neuvosto haluaisi eh, lähiä toimimaan asiassa tehokkaasti, ja tässä mielessä se tulee olemaan Unkarin puheenjohtajavaltion kumppani. Kiitokset, niin. Te siis kai haluatte jatkaa juuri sitä, mitä Belgian puheenjohtajakauden aikana aloitettiin EPSCON ja erityisesti ECOFINin ohjailusta ja haluatte tehdä työtä ministerien liikkeelle saamiseksi komission ehdotuksesta jo meidän mielestämme tämä ehdotus ei muodosta järkevää ratkaisua työllisyyden kasvattamiselle Euroopassa. Kiitän teitä osallistumisesta keskusteluun ja uskon, että me voimme sitten äh, tämän puheenjohtajakauden aikana vielä tavata teidät toistekin. Thank you.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 Can I ask you to leave the room in silence, please? Thank you. Alors, nous en venons... No niin, sitten esityslistan kohta 13. Nyt annankin puheenvuoron Sergio Kaitano Koferatille. Hän voi nyt esitellä näitä 47 tarkistusta nykyisestä ja tulevasta tilanteesta lisä, tuossa synergiassa ähm, rakennerahastojen ja aluekehitysrahaston välillä. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Il numero degli emendamenti. Tarkistusten lukumäärä laatimaani tekstiin ja niiden sisältö antaa ymmärtää, että voitaisiin tämä asian käsittely melko yksimielisesti saattaa päätökseen. Tarkistusten lukumäärä on melko pieni ja sisällöllisesti monet tarkistusehdotukset ovat sellaisia, että ne voidaan varsin hyvin huomioida, koska ne myönteisellä tavalla vahvistaisivat esitystäni. Haluaisin vain yhden seikan tässä vielä esiin nostaa. Ja sanon tämän siksi, että tämä on hieman hankala asia siksi, ettei mielestäni niinkään liity omaan valiokuntamme, vaan keskustelun, jonka tulemme käymään alueellisen kehityksen kysymystä vastaavassa valiokunnassa. Eli että pidettäisiin kovasti kiinni siitä, mikä merkitys ja arvo Euroopan sosiaalirahastolla on. Sitä tulisi vahvistaa ja sen itsenäisyyttä tukea. Ainoa seikka, joka tiimoilta vastustaisin tätä vahvistamista, liittyy siihen, että huomiota kiinnitettäisiin liikaa alueelliseen ulottuvuuteen, kun varojen käytöstä puhutaan. En halua nyt millään lailla aliarvioida sitä, kuinka tärkeää on tasapainottaa alueita myös rakennerahastoja hyödyntäen. Toteaisin kuitenkin, että vähän liian usein rakennerahastovaarat, jotka siis poikkeavat sosiaalirahaston varoista, niitä hyödynnetään eri tarkoitusperiin kuin mihin ne alun perin on myönnetty. Ja tämän vuoksi, ja tämä on tärkeä seikka ja tämän vuoksi tulisi tehdä tämä ero eikä argumentoida sanomalla, että se, joka toivoo Euroopan parlamentissakin, voisi jollain lailla vähentää painoarvoa, joka Euroopan sosiaalirahastolla on. Se on tärkeä, sillä on huomattava arvonsa myöskin työllisyyttä ajatellen ja tätä merkitystä voitaisiin vielä vahvistaa, koska se voisi edesauttaa uusien työpaikkojen luomisessa, kun puhutaan kestävästä kehityksestä ja siitä, kuinka voidaan mahdollistaa eh, vihreän talouden pohjaiset valinnat tulevaisuudessa. Eli kasvumahdollisuuksia ja uusien työpaikkojen luomismahdollisuuksia innovatiivisesti on kovastikin. Mutta jos halutaan tätä alueellista liikaa painottaa, niin tästä saattaa syntyä hankaluuksia. Ja tämän taakse piilotellaan ehkä asia, jota ei haluta suoraan sanoa, mutta jota kuitenkin harjoitetaan, eli että kyseenalaistettaisiin Euroopan sosiaalirahaston riippumattomuus. Ja kun me työllisyyskysymyksistä vastaamme, meidän tulisi kiinnittää erityistä huomenta juuri sosiaalirahastoon. Se on ihan itsestään selvää. Muissa valiokunnassa näin ei välttämättä ole ja siksi meidän nimenomaan tulee viedä eteenpäin riittävän tiukkaa tekstiä, koska keskustelu, jota toisaalla käydään, tulee olemaan erilainen kuin se, mitä me täällä olemme käyneet. Siihen tulee vähän muitakin sävyjä mukaan. Madame Schröter, puis Madame Zimmer, Ja, vielen Dank. Niin, kiitos. Minulle ei ollut täysin selvää, herra Koferati, mihin te haluatte, koska me tähän puuttuvat edelleen teidän kompromiesityksenne, siksi en oikein voi ymmärtää tätä, eikä ole käynyt mitään keskustelua varjoesittelyidenkään kesken. Meillä on parlamentin selkeä päätös, jonka mukaan me haluamme, että sosiaalirahasto otetaan yhteisen katon alle, jossa tulisi komission mukaan myöskin maaseudun kehittämisrahasto, samoin kuin kalastusrahasto. Me haluaisimme kaikki nämä tämän saman katon alle, mutta haluamme, että yksittäisellä rahastolla on omat sääntönsä, jotta yksittäisten rahastojen erityispiirteet otetaan huomioon. Tällä on lukuisia vaikutuksia. Yksi vaikutus on se, että sosiaalivaraston rahat tätä kautta voidaan säilyttää, koska jos se ei kuulu alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, silloin raha ei jää. Me siis tarvitsemme tätä yhteistä kattoa. Ja toiseksi tässä on myöskin se etu, että tämä tekee helpommaksi hankkeet, jos on yhteinen katto, koska hankkeet, joita voidaan rahoittaa useimmista rahastoista nimenomaan maaseudulla, niillä on aina vaikeus ollut siinä, että ne voivat yhdistää sosiaali- ja maaseudun kehittämisrahaston, joten tämä on hyö, tästä on hyötyä. Ajattelen eri ryhmiä, joista on puhuttu, esimerkiksi romaneja, jotka ovat erityisen huonossa asemassa. Tätä merkitsee sitä, että me voisimme toimia monimuotoisesti rahaston hyödyntämisessä. Tämähän on hyvä asia, mutta me tarvitsemme erityisiä sääntöjä, koska sosiaalirahaston tapauksessa on kysymys pienistä hankkeista verrattuna muihin rahastoihin, joissa hankkeet ovat suurempia. Ja siksi meillä on siis parlamentin päätös, joka on tehty sosiaalirahastosta, joka perustui myöskin puheenjohtajan istykseen, ja tätä kauttahan me löysimme tämän muotoilun. Ja minusta on tärkeää, että pidämme kiinni tästä muotoilusta. Että emme siis sanomme, että sen täytyy olla riittävästi rahoitettu operatiivisten ohjelmien puitteissa, mutta eh, tämä ei kuitenkaan voi tapahtua asetuksen tasolla. Asetuksessa täytyy sanota, että, että hankkeille on mahdollista tavoitte, tavoitteiden mukainen rahoitus ja, ja tämä on yksinkertaista. Enkä nyt tiedä, onko tämä meidän yhteinen tavoitteemme. Ehkä te voisitte tätä viukon vielä täsmentää. Eh, Madame Timmer. Eh, Zimmer ja sitten... Deutsche. Olkaa hyvä. Ja vielen Dank, Frau... Kiitos puheenjohtaja. Väestörakenteen kehitys ja koesiopolitiikka muodostavat varsin hankalan kentän ja innovatiivista lähestymistapaa tarvittaisiin varmasti valiokunnassakin tätä lausuntoa ajatellen, mutta myönnän, että lähestymistapa, joka on valittu, tuntuu hieman hankalalta. Esimerkiksi kysymys siitä, miksi alueet ovat kehittyneet niin eri tavoin, miksi e, jollain alueilla on enemmän ikääntynyttä väestöä kuin toisilla alueilla – niin en tiedä, onko tämä yhteydessä perhepolitiikkaan ja siihen, mitä sitä, miten sitä tuetaan. Ehkä rakenteellinen kysymys ja rakennepoliittinen kysymys on tässä pikemminkin taustalla. Mitä tehdä, jotta alueita tuettaisiin sillä tavalla, että nuorten ei tarvitsisi lähteä alueelta pois? Nythän puhumme seurauksista. Nuoret lähtevät pois, varsinkin hyvin koulutetut nuoret naiset lähtevät alueelta pois. Ja siitä seuraa sitten kiertokulku, johon tulee jollain lailla voida puuttua. Eikä tule lähestyä asioita väärästä päästä, jos harjoitetaan perhepolitiikkaa, eh, joka pyrkisi nostattamaan syntyvyyslukuja. Silloin ei ehkä osuta asian ytimeen. Ja sitten eräs toinen seikka, jonka vielä tässä yhteydessä mainitsisin. Olisin esittelijältä kysynyt, onkohan tässä nyt käännösongelma mahdollisesti kyseessä, tulkitsenko tämän liian suppeasti. Ymmärtääkseni tässä ei ole kyse siitä, että tuettaisiin perheitä syntyvyyslukujen nostattamiseksi, vaan tässä tulisi olla kyse siitä, että jos harjoitetaan perhepolitiikkaa ja esitetään konkreettisia tukitoimia, niin pyritään tällä kaikella köyhyyden vähentämiseen. Eli siis väestöpoliittisesta toiminnasta ei olisi niinkään kyse. Se olisi mielestäni hieman ongelmallinen lähestymistapa, mutta ehkä näitä kahta seikkaa voisitte hieman kommentoida. Tätä toivoisin esittelijältä. Deutsch ja sen jälkeen Rova Hirsch. Haluaisitteko tekin käyttää puheenvuoron? No, Deutsch, olkaa hyvä. Kysymässä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Edustaja Koferatin mietintöluonnos. Siihen minä Euroopan kansanpuolueen ryhmän varjoistelen ja haluaisin sanoa, että se on hyvä. Kun luin tarkistuksia, joita mietinnön esittelijä oli tehnyt, mielessäni nousivat esiin pienet kysymysmerkit. Mietin sitä, että ehkä valiokunnan yhteydessä voidaan selkeyttää, käydä lävitse näitä kysymyksiä. Kun tämän keskustelun alussa herra Koferaatti esitti uudestaan kantansa, niin nämä kysymykset nousivat voimakkaampina esille. Olin yhtä mieltä kollega Schröterin kanssa. Minä olen sitä mieltä, että me teemme virheen, jos me asetamme kyseenalaiseksi sellaisen aiheen, laittaisimme kysymysmerkin sellaisen lauseen perään, jossa tällä hetkellä nimenomaan valiokuntamme toiminnan ansiosta on piste tai huutomerkki. Minusta edessämme olevaa aikaa ajatellen on yksiselitteistä ja selvää Euroopan sosiaalirahaston tilanne. Sen riippumattomuus, sen erityiset tavoitteet ja sen tehtävät. En ole sitä mieltä, että nyt syystä Euroopan kansalaiset saisi raivostuttaa se väittely, jota käydään toimijoiden kesken, koska kohesiorahaston, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto että aina eri laitokset ovat sellaisia, että Euroopan kansalaisten on vaikea ymmärtää niitä ja Euroopan kansalaisten on vaikea ymmärtää näitä koskevaa väittelyä. Minä olen äh, sitä mieltä, että olen saanut kuulla valistuneelta eurooppalaiselta äänestäjältä kysymystä, jotka olisivat olleet missään tekemisissä tällaisten teknisten kysymysten kanssa. Olen saanut kuulla käytännön kysymyksiä kyllä. Miten voida helpommin päästä käyttämään näitä varoja? Miten voi, voi yhdessä käyttää eri rahastoista lähtöisin olevia varoja? Tällaisia kysymyksiä kyllä olen kuullut. Ja olen sitä mieltä, että kuten herra Kofferatin mietinnön otsikkokin tekee selväksi, niin miten voidaan Euroopan aluekehitysrahaston ja muiden rakennusten välistä tehokkuutta lisätä. Ja tämän, tällä kysymyksellä, tätä kysymyä käsittelevät tarkistukset ovat sellaisia, joita minun mielestäni on syytä tukea. Me olemme tehneet tämän tyyppisiä tarkistuksia kollegoiden kanssa. Minä itsekin olen tehnyt tällaisia tarkistuksia, siis lukuisan myöskin Euroopan kansanpuolueen edustajan kanssa. Ja vielä kerran, minä olen sitä mieltä, että kysymys ei ole suinkaan toimintavälisestä keskustelusta, vaan siitä, miten voidaan selkeän, selkeiden toimintavälisten suhteiden puitteissa toimia mahdollisimman tehokkaasti niin, että sosiaaliset kysymykset, että palvelevat sosiaalisia kysymyksiä ja ö, työllistämistä, siis se, miten käytetään näitä rahastoja. Ja nähän liittyvät eh, nämä tarkistukset, joita me tehneet, tulevat edistämään tätä yhteistä tavoitetta. Monsieur rapporteur, si vous bien conclure cette... Niin, voitteko vetää keskustelun yhteen? Grazie. Kiitos. Niin, kompromissit varmasti rauhoittelevat kollegoja, jotka puheenvuoroja käyttivät, mutta kommentoin kyllä asiaa vielä itsekin tässä Lähden liikkeelle, jos sallitte teidän tarkistusehdotuksistanne esimerkinomaisesti. Mielestäni ne kaikki voidaan ilman muuta hyväksyä, koska ne edustavat kantaa, jota valiokunta koko ajan on tukenut. Eli yhteinen katto ja rahastot, jotka ovat riippumattomia ja kullakin rahastolla on omat tarkoitusperänsä. Tämä on yleinen lähtökohta ja lähestymistapa ja varsinkin monet PPn tarkistukset nimenomaan tätä seikkaa sivusivat. Eli puitteita kehystä ei muutettaisi, mutta haluttaisiin hieman painottaa kunkin rahaston spesifistä luonnetta – ja säilytettäisiin tärkeäksi katsottu väline, jota voidaan kyllä parantaa, mutta jota ei missään tapauksessa saisi hylätä. Ja tämä tehtäisiin siten, että alueellinen ja sosiaalinen kohesio kulkisivat käsi kädessä. Enkä nyt millään tavalla halua mitään muuttaa mm, tässä yhdistävässä kehyksessä. Halusin vain yhden huolenaiheen esiin nostaa ja äh, sitä aiheutti äh, muutama tarkistusehdotus. Mutta sitten kun ajatellaan ähm, muissa valiokunnissa käytävää keskustelua, nämä huolenaiheet äh, vahvistuvat. Jos nyt puhun suoraan, niin voin todeta, että osa parlamentin väestä toivoisi, että jollain tavalla voitaisiin kävellä sosiaalirahaston yli ja resurssit, joita nykyään hyödynnetään sosiaalirahaston, saataisiin aluerahaston käyttöön. Ja tämä lähestymistapa on mielestäni perusperiaatteeltaan jo virheellinen. Ja siksi totesin, että tällainen riski on olemassa. Ei siksi, että tällaista kantaa täällä meidän keskuudessamme ilmenisi, mutta pelkään, että alue poliittisista kysymyksistä vastaavassa valiokunnassa näin saattaa olla. Ja siksi ehkä kannattaa meidän huomioida nämä kysymykset. Selvää on, että me näistä sosiaalikysymyksistä ilman muuta eh, puhumme, mutta sitten muut ehkä kiinnittävät huomiota hieman eri seikkoihin ja painotukset ovat toisenlaiset kuin meillä. Ja siksi onkin tärkeää, että pitää mielessä kummatkin ulottuvuudet, eli sosiaalinen eh, kohesio, mutta mitään ei saa purkaa Euroopan sosiaalirahaston tärkeydestä ja riippumattomuudesta. Ja kompromissit tulen laatimaan ja niihin sitten myöskin huomioimaan nämä mainitsemani aspektit. Kiitos. No, äh... no niin. Me hyväksymme tämän ensimmäinen helmikuuta. Ja sitten 28. päivä toinen valiokunta käyttää tästä näkemyksensä. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan 27. Puheenvuoro Riia Uemen Räyttönille. Hän voi esitellä nyt nämä kompromissitarkistukset vihreästä kirjasta eläkejärjestelmistä. Olkaapa hyvä. Yeah. collega's. Mevrouw de voorzitter. Hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja. Niin, eiköhän nyt kaikista näistä rajoitusehdotuksista ole olemassa kopio Mehän niin olemme tästä jo käyneetkin keskustelua näistä asioista. Nämä ovat lähes tulkoon kaikkien hyväksymiä jo nämä tekstit. Esittelijät ja varjoesittelijät. Me olemme sitä mieltä, että tässä tekstissä esitetyt välitysratkaisut ovat aivan oikeat ja huomenissa me pääsemme tästä tekstistä varmasti jo eteenpäin. Tämä vain yleisesti näistä vähitysratkaisuista ja sitten siirry näihin itse kappaleisiin. Minulla on teksti olemassa englanniksi. Ehkäpä tekisinkin tämän nyt sitten englanniksi tämän esitykseni. The four... Eli 460 tarkistusta kaiken kaikkiaan. Jos normaalista kompromisseista puhutaan, niin silloinhan olisi mahdollista ajatella, että ne laitettaisiin peräkkäin ja katsottaisiin, että syntyy uusi teksti. Mutta tällä mietinnössä tulisi varmasti liian pitkä ensinnäkin, eikä sitä olisi enää helppo kenenkään lukea ja hyvä puheenjohtaja. Ja me kaikkihan haluaisimme selvän, selkeän tekstin, joka Euroopan komissiolle esitettäisiin. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että meidän tulee tämä selkeä viesti kyetä antamaan ensi viikolla, koska komissiossa asia huomioidaan eh, helmikuussa. Eli näin me aiomme menetellä. Ja selkeä viesti, johon nyt haluaisin päästä, olisi sellainen, että siinä huomioitaisiin kollegoiden esittämiä ajatuksia ja ne sitten esitettäisiin mietinnössä. Mutta tämän lisäksi, jos nyt esimerkiksi eh, Figoreiden esittämä tarkistus tai vaihtoehtoinen tekstiehdotus on olemassa, mutta minusta näyttäisi siltä, että enemmistö ei tällaista lähestymistapaa tukisi, niin joko pyytäisin että Figueredo vetäisi tämän pois, tai jos hän ei, ja välttämättä hän näin ei olekaan, niin silloin tekstistä äänestettäisiin. Ja esittelijältä tulisi miinus. Eli siis pyrkisin tässä nyt huomioimaan kollegoiden ajatukset ja katsottaisiin, saavatko ne enemmistön tuen taakseen ja tältä pohjalta sitten edettäisiin. En puhu niin englantia. Ja jos jotain korjaamisen tarvetta kielellisestikin on, niin kertokaa ihmeessä tai jos parempia sanamuotoehdotuksia voidaan käyttää, niin ehdotukset ovat tervetulleita. Niin, puheenjohtaja, en tiedä, haluatteko te käyn läpi tässä ja kaikki kompromissit, ehkäpä se ei ole tarpeen, koska uskoisin, että kaikki ovat tekstiin tutustuneet ja näin kollegoille jää enemmän aikaa tai meillä on tässä enemmän aikaa kommentoida asiaa. Ja voin sitten reagoida esitettyjen puheenvuorojen pohjalta. Ja ehkäpä nyt olisi syytä antaa teille puheenjohtaja puheenvuoro, koska kompromissi numero 5 ja kompromissi numero 31, ne ovat äh, vielä hieman keskustelua tarvitsevia ja ehkäpä huomen aamulla – neuvosto, komissio voisivat käyttää puheenvuoron ja selvitettäisiin, mikä tekstin tilanne on, ja sitten reaktioiden pohjalta joko jätämme tekstin nykyiselleen tai muokkaamme sitä. Eli tällaista ehdottaisin ja toivottavasti kaikille nyt käy se, että en kaikkia ehdotettuja sanamuotoja mukaan ottanut, koska se oli käytännössä mahdotonta, mutta ajatukset olen pyrkinyt huomioimaan ja kiitos hyvästä yhteistyöstä kaikille. Euh, minä haluaisin ainoastaan huomauttaa, niin kuin te jo mainitsittekin, niin tästä on saatu kirjallinen toisinto näistä kompromissiratkaisuista eh, pyytäisin sihteeristöltä myös sitä, että tämä voitaisiin lähettää sähköis, sähköpostitse jotta kaikki voisivat tehdä työtä hyvissä olosuhteissa. Muussa tapauksessa on kovasti hankala edustajien tehdä työtä. Samalla tavalla nyt sitten jo sanoitte, että kaikki ovat voineet lukea nämä tekstit. No valitettavasti me olemme tässä nyt ihan alkuvaiheessa tässä ainakin ne, jotka eivät olleet varjoesittelijöitä, niin emme ole kyllä näitä hirveästi ehtineet katsella. Tämä juuri äsken saapui tämä teksti, nämä välitysratkaisut kokoukseen. Omenryten, ko- saatte puheenvuoro sitten ihan lopuksi. Olkaa huoletta. Niin, minä esittäisin puheenvuoron siihen, mitä äsken sanoitte. Eikö näin saa tehdä? Kyllä näin vain saa tehdä. Me siis puhumme tarkistuksesta ja sitten tämän tarkistuskeskustelun jälkeen esittelijä varjoesittelijöiden kanssa tekee välitysratkaisut. Ja näin me olemme jo viikkoa etuajassa. Mutta mielestäni on tärkeää näin toimia, koska meidän täytyy hyvin selkeästi toimia jäsenten kannalta. Minä haluan lähettää minä haluaisin, että sihteeristö lähettäisi nämä välitysratkaisut silloin, kun ne ovat valmiita, koska minä en halua mitään hämmennystä syntyvän niistä teksteistä, jotka eivät ole enää edes voimassa niin esittelijä. Puhe, tämän valiokunnan puheenjohtajana minun täytyy kuitenkin huomauttaa, että kaikkien täytyy pystyä tekemään työtä hyvissä olosuhteissa. Minä olen sitä mieltä, että tässä tämän päivän keskustelun päätteeksi olisi syytä kaikkien jäsenten sähköpostitse saada teidän ehdotuksenne, välitysratkaisuehdotuksenne hyvin yksinkertaisesta syystä. Te toivoitte että sitä, että kaikki miettisivät tarkoin sitä, mi- voisivatko poistaa tarkistuksensa ilman, että näistä kompromissiehdotuksista sitten käytäisiin sen enempää keskustelua. En tiedä, onko sekään oikein, mutta minä haluaisin nyt ensin antaa puheenvuoron niille, jotka ovat pyytäneet näitä. Ensin Yri ja sitten Harkin. Toivon, että tässä nyt ei koko keskustelua käytettäisi tähän menettelytapaan, vaan puhuttaisiin tekstien sisällöstä, koska tämä tekstin sisältö on varsinainen meidän huolenaiheemme. Öri, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Todellakaan tässä vaiheessa on välttämättä puhua myöskin joka menettelystä, olisi joka puolustaa RIA 418 tarkistusta. Ei ole helppoa tehdä niistä kompromisseja, eten kaikkea kun niissä ei ole olemassa kaikkia kaikenkielisiä vaihtoehtoja. Totta kai hän tekee varmasti hyvää työtä englanniksi, pystyy toimittamaan englanniksi teitä. Kaikki varmastikaan ei pysty tekemään tätä yhtä hyvin. Jos on olemassa tällainen poikkeuksellinen tilanne ja on vähän aikaa siihen, että voidaan ylipäätään saada aikaan – keskustelun päätökseen, silloin hän ei ole ainoa, jota pitäisi arvostella, vaan tältä pohjalta voidaan arvostella myöskin käännöspalvelua tai koko organisaatiota. Me, jotka emme pysty tekemään, tai meitä, jotka emme pysty tekemään työtä nopeammin, joten minusta ei ole täysin perusteltua se, mitä puheenjohtaja mainitsi. Toisaalta sitten voidaan puhua kompromisseista todellakin silloin, kun niiden takana on sopimus. Mutta tänään iltapäivälläkin tämä teksti, joka meillä on, tästä suuri osa sitä täytyy vielä muuttaa nyt iltapäivänä keskustelun aikana. Ja tämän tarpeen, jotta syntyisi todellakin mielipide parlamentille. Ja olen huomannut, että meillä täällä, vaikka kuulumme samaan ryhmään, meilläkin on eri näkemyksiä täällä asioista. Minä voin hyväksyä tämän teoriassa, koska se mitä halusin sanoa on mukana tekstissä. Tämä on minusta hyvin järkevä tapa lähestyä asioita, jos on tarkistuksia 418 ja alamme äänestää niistä, tulee lopulta sellainen teksti, jota kukaan ei ymmärrä lukiessaan. Ja sitten joudumme taas viikkokausia todennäköisesti selkeyttämään sitä ja etsimään sellaisia muotoiluja, jotka vastaavat sitä, mitä me todella halunneet sanoa. Tämä on minusta oikea lähestymistapa ja tämä todellakin on tärkeää on huomata, että tässä on paljon lähentymistä eri ryhmien eh, välillä ja ryhmien sisällä eh, keskusteluissa ja keskustelun kiistakohtien osalta. Minusta tärkeää on se asia, joka nyt on jo otettu tekstiin, se, että hiukan, eh, että ainakin käyttäisiin samoja käsitteitä, koska kun me puhumme ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta pilarista, silloin eri maissa ajatellaan eri asioita. Ja silloin me keskustelemme eh, asioita, kun keskustelemme asioista, huomaamme, että yhtäkkiä puhumme oikeastaan kaikki eri asioista. Ja tämän tyyppisiä ratkaisuja on pystytty löytämään tässä tekstissä. Tästä käsittääkseni on, tässä käsittääkseni nyt on päästy eteenpäin. Näyttää yksi selitteiseltä, että ryhmien kesken vallitsee eh, yksimielisyys siitä, että pyrimme näemme, että niin sanottua ensimmäistä tätä solidaisuuden pilaria voidaan uudistaa ja samoin myöskin työhön liittyviä tai muita vapaaehtoisia pilareita. Meidän täytyy katsoa, miten, miten voidaan tarttua niiden rooliin. Nämä ovat käsittäneet sellaisia, että ne antavat pohjaa seuraavalle tuleville keskusteluille. Mutta täytyy sanoa, että me nyt olemme äänestämässä mistään asetuksesta, vaan toimimme nyt parlamenttina yhtenä toimijana – yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tämä keskustelu tullaan jatkamaan valkoisen kirjan keskustelun jälkeen. Siis nyt on tärkeää, että se, mistä me voimme olla yhtä mieltä, pystymme lähettämään sen Euroopan komissiolle. Ja nämä ovat sellaisia ajatuksia, jotka toivottavasti voivat sitten sisältyä komission ehdotuksiin ja sitten seuraavassa vaiheessa me pystymme käsittelemään asiaa uudestaan perusteellisesti. Minusta tämä on hyvä menetelmä ja omalta osaltani minun täytyy sanoa, että nyt puhun Eh, enemmän kuin koordinaattorina itse asiassa kollegoiden puolesta, vaan sanoisin, että voimme nyt jo tukea tätä versiota muutamalla muutoksella ja olemme valmiita vetämään omia tarkistuksemme pois, jotta tämä ajatus toimisi. Eh, Madame Harkin, puis Monsieur Harkin ja sen jälkeen Thomas Mann. Harkin, olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin Arvostan kovasti esittelijän tekemää työtä ja on hyvä, että hän on pyrkinyt johdonmukaisiin kompromisseihin. Ja kun kävin tarkistukset läpi, niin katsoisin, että monet tässä on huomioitu. Eli yhteensopivat ajatukset kyllä on pyritty huomioimaan ja niiden pohjalta sitten 35 kompromissia on laadittu. Ja on hienoa, että hän asiat mainitsee vain yhteen kertaan, paitsi nyt toissijaisuusasia, joka mainitaan kahteen kertaan. Mutta e, turvallisuus, terveyskysymys on se, e, nämä asiat mainitaan kertaalleen ja se on hyvä. Kuitenkin muutama kysymys. Ehkäpä esittelijä voisi näihin vastata ensinnäkin ja mahdollisimman lyhyesti nyt puhun. Ensinnäkin kompromissi. Oh, siinä sanotaan, että tämä vanhemmista perheistä huolehtiminen ja äitiyslomakysymykset tulisi huomioida eläkejärjestelmissä, maksuperusteissa. Ehkä tässä on käännösvirhe, mutta ehkä tätä voi sitten hieman vielä selventää. Ja sitten kompromissi 9 se on yksi, johon kokonaisuudessaan liittyy minulla kysymys, mutta ehkä ainoa, jota hieman ehkä kyseenalaistaisin. Myönteiset kriteerit, joita eh, eläkelaskelmissa naisten osalta hyödynnettäisiin. Mitä myönteisillä kriteereillä tässä tarkoitetaan? Miten tällaisia kriteereitä voidaan määritellä? Ymmärrän kyllä, mikä ongelmana on, eli taataan naisille ikääntyneillekin naisille taloudellinen riippumattomuus, mutta ehkä tästä olisi hyvä käydä vielä vähän keskustelua. Ja sitten vielä kompromissi numero 16, pieni kysymys toimivaltuuksiin liittyen. Eli pyritään esittämään ja eläkepoikkeuksia vanhemmille, mutta ehkä tämä voidaan kuitenkin, tai tästä voitaisiin luopua. Ja sitten 24 pääomapohjaiset työeläkejärjestelyt. Tähän toivoisin hieman lisäselvitystä sen suhteen, mitä tällä tarkoitetaan. Ja sitten tässä taisivat ollakin ne kysymykset, jotka halusin esittelijälle esittää. Muutama hyvä ajatus jäi ehkä huomioimatta esittelijältä, mutta ehkä se liittyy siitä, mikä lähestymistapa asian on valittu. Ja tässähän todella ollaan vasta prosessin alussa, niin kuin todettiin. Ja Thomas Mann 3, 4, 1 ja 3 ja 8 tarkistukset. Ehkäpä voisitte hieman näitä selventää, mitä näillä tarkoitatte. en ehkä ymmärrä, mutta 348 on hieman hankala. En ole varma, olenko ymmärtänyt tarkistusta oikein. Ja sitten tässä todellakin on muutama mielestäni hyvä ajatus, joihin viittasinkin, kun Unkarin ministereiden kanssa keskusteltiin, eli 40 miljoonaa vammaista ihmistä ja jos heille työhön pääsy mahdollisuudet arjottaisiin, niin eläkekysymyksetkin helpottuisivat. No, en nyt tässä enempää kuin varjo esittelijänä olen valmis vetämään pois kaikki omat tarkistukseni. En ole ehtinyt vielä kaikkiin kollegoihin olla yhteydessä, mutta pitkälti eh, voin yhtyä esittelijän tekemiin kompromisseihin. Ja vielä kerran kiitos näistä esittelijälle. Monsieur Kiitokset. Sitten Thomas Mann, olkaa hyvä. Ja Kiitos rouva puheenjohtaja. Minusta teidän kommenttinne alussa olivat oikeutettuja siinä mielessä, että on hiukan vaikea tehdä tätä työtä, mutta se siitä, että meillä on huomattava aikapula. Tämä koskettaa molempia valiokuntia, ei vain tätä valiokuntaa, jossa nyt olemme, vaan myöskin talousvaliokuntaa, johon myös kuulun. Siellä me tänään aamulla äänestimme erästä asiasta ja saatoin nähdä, että oli 200 tarkistusta ja, ja se johtuu siitä, että meillä on hyvin erilaisia kokemuksia eri jäsenvaltioissa ja ne tulevat tietysti mukaan pohdintoihin. Tämähän on aloitteen mietintö ja meillä oli 463 tarkistusta ja me saatamme todella nähdä, että meillä on hyvin erilaisia kokemuksia, jotka me haluamme saada mukaan mietintöön. Joillakin on hyvin paljon erilaisia kokemuksia ja jotkut taas työstävät näitä kenttiä vasta. Mitä tulee sitten muiden kollegojen kysymyksiin, eh, jotka sanovat, ovat sanoneet, että tehän teette vain aloitemietintö, me olemme sanoneet, että sillä on merkitystä. Me tule, meillä on vihreä kirja, ja vihreä kirjan tulokset tulevat näkymään sitten aikana valkoisesta kirjasta, ja monet organisaatiot ovat käsitelleet tätä aihetta hyvin intensiivisesti. Voisin tarttua nyt siihen paperiin, jonka eilen sain, nimittäin maanantain versioon, en tiedä, miten pitkälti se on identinen sen kanssa, mitä nyt on pöydällä. Sitä täytyy vielä katsoa, eli lisätyötä tästä on tulossa, mutta sitä me sitten kuitenkin teemme mielellämme. Voisi tarttua aluksi eiliseen versioon ja sanoa, että pidän hyvänä kohta yksi, jossa tuotetaan läheisyysperiaatetta tai kompromissia numero kuusi, jossa puhutaan siitä, että päätös kysymyksessä kuuluu jäsenvaltioihin. Ja tämä oli se, mitä olen kuulla, saanut kuulla kuulemistilaisuuksissa työmarkkinajärjestöiltä, tai sitten kompromissin seitsemän edellisessä versiossa, että jäsenvaltioita täytyy jäsenvaltioiden saada tukea Euroopan komissiolta kokemusten vaihdon kautta. Olen myös yhtä mieltä kompromissista eh, kymmenen, jossa sanotaan, että ei ole mitään yhtenäistä eläkeikää Euroopan tasolla. Tässä olemme liikkuneet kaikki yhteen suuntaan. Tämä oli minulle hyvin tärkeä asia. Ongelmia minulla on äh, aiheen kanssa, äh, joista esittelijä sanoi, että hän ei halua niihin paljon tarkistuksia, koska hänen mielestään nämä asiat eivät kuulu valiokuntaan. No nyt vihreä kirja äh, koskee myös toista pilaria. Ja kysymys kahdeksan Euroopan komissiolta, siinä sanotaan, että halutaan esittää kysymys siitä, että tutkitaan nykyisiä EU-säädöksiä, jotka koskevat pääoma pääoman, pääoman, pääomalla katettavia huoltojärjestelmiä. Tämä direktiivihän koskee kuitenkin tällaisia pääoman tukevia työeläkejärjestelmiä. Niin, näissä eri esityksissä 23, 24, 26, niissä on jatkuvasti esillä toisen pilarin kysymykset on aivan oikeutettua että mitä tulee yrityseläkkeisiin, niin voidaan esittää myös kysymyksiä, jotka liittyvät niihin. En ole esille kanssa yhtä mieltä kompromissista kohtaa 22 pelissä versiossa, jossa viitataan siihen, että on esteitä sisäiselle liikkeelle, liikkumiselle ne pitäisi poistaa. Minä haluaisin sanoa, että sisäinen liikkuvuus on tiukasti jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva alue ja sillä sen tulee pysyäkin. Ja haluaisin myöskin sanoa kollegoille, jotka vielä eivät ole saaneet mitään kokemusta yrityseläkkeiden järjestelmästä, jotka eivät sitä kenties tunne tai kenties voivat kehittää kuitenkin tällaista, että kysymys vähimmäisnormeista on mielenkiintoinen, mutta olemme todenneet, että aina kun muotoillaan vähimmäisnormeja, silloin syntyy lisäkustannuksia. Ja kun syntyy lisäkustannuksia näille yrityseläkkeille, niin pitkällä tähtäyksellä se on niiden kannat tuhoksi, eikä suinkaan niitä säilyttävää. Tämä siis niille jäsenvaltioille, joissa ei ole kokemusta vielä tästä. Ja sitten artiklassa 22 on sanottu, pitkät investointi- ja kaudet täytyy poistaa. Tämä tulee tästä Saksan puheenjohtajakauden ajalta joka koskee tätä äh, siirrettävyysoikeutta, joka meidän Saksassa on ollut viisi vuotta. Haluaisin viitata vielä siihen, että meidän Saksassa on kokemuksia näistä yrityskohtaisista eläkkeistä. Niillä meidän laajuus on 450 miljardia euroa. Ne ovat haluttuja. Työmarkkinajärjestöt ovat yhdessä taistelleet niistä. Niitä ei ole suinkaan määrätty ylhäältä päin. Ne ovat todella hyvin arvokas asia ja se, että Euroopan tasolla yritetään saada ne pois voimasta, sitä ei voida sallia. Haluan viitata siihen, että tämä on aihe, joka kyllä koskettaa meitä. Ja lopuksi, ja totta kai on olemassa sellaisia alueita, joita voidaan käsitellä vain talousvaliokunnassa, esimerkiksi solvenssi, ja sitten on sellaisia, jotka koskevat pelkästään meitä tätä valiokuntaa, mutta myös aiheita, joita voidaan käsitellä molemmissa valiokunnissa. Siksi olisi järkevää katsoa yhdellä silmällä myös sitä, mitä toisessa valiokunnassa tapahtuu. Joten tukea siis joillekin kompromisseille, joita esittelee elon muotoilut. Tänään illalla joudun vielä vertailemaan näitä, mutta kokonaisuudessaan näissä on edelleenkin paljon eroja, mutta sitten me joudumme varmasti äänestyksessä äänestämään eri tavoin, mutta tämä on varmasti viesti, joka menee ulospäin sitten. Ja vihreästä kirjasta sanoisin, kenties siitä voi vielä tulla hyvä valkoinen kirja. Mutta ehkä voisin sanoa, että valkoinen kirja joka on sellainen, että monet työntekijät eivät voisi sitä hyväksyä. Jos eläke, yrityseläke asetetaan yhtäkkiä kyseenalaiseksi, haluaisin nähdä, mikä viesti jäsenvaltioissa tästä syntyy. Monsieur Kastler, puis Madame Lambert. Kiitos ensinnäkin. Haluaisin lämpimästi kiittää esittelijää. Hän on nähnyt varsin kovasti vaivaa ja käyttänyt aikaansa varjoesittelyjen muidenkin kollegoiden kanssa, jotta jo tässä vaiheessa tällainen kompromissi on ollut mahdollista esittää. Ja kaikki varmasti ymmärtävät ja uskovat, että todellakin aikaa tähän kaikkiin on mennyt, eli kiitokset teille. Henkilö Kohtaisesti pidän tärkeänä sitä, että toisiasusperiaate on tässä huomioitu. Ryhmässä me olemme käyneet keskustelua ja on nyt hyvä, että kompromississa asia on huomioitu. Eli tätä painotusta pidän tärkeänä. Ja oikea suhtautuminen sukupolviin, eli tässä ei rajoja tunneta. Ja myös eurooppalaisessa vuoropuhelussa tämä aspekti tulisi paremmin huomioida ja tarkistus 138 tähän viittasi. Mutta eläkejärjestelmät ovat moninaiset Euroopassa. Sen me tiedämme, tiedämme ja tunnustamme. Ja tällä tavalla ehkä pyrimme muuttamaan asioita, jotka ovat hankalia. Komissiohan eri pääosastoissa ja eri komission jäsenten kautta kehitteli vihreää kirjaa ja sen näkee myöskin komission kielenkäytöstä. Eli kyseessä ei ole yksittäinen aloite, hanke, joka käsittelisi vain sosiaalisia työllisyyteen liittyviä kysymyksiä, vaan tämä on laajempi hanke. Ja siksi hieman yllättää, että tiettyjä tarkistusehdotuksia ei ole hyväksytty joko sihteeristön tai puheenjohtajan taholta. Esimerkiksi vakavaraisuus mutta maksukyvyttömyyskysymykset eivät tietysti ole tärkein kysymys meidän valiokunnallemme, mutta outoa on, jos emme kantaa asiasta halua sanoa, koska kyllä täysistunnossakin asiasta mielipide tulee olla. Eli en oikein ymmärrä, miksi tällainen asia on ulkopuolelle jätetty. Eli kyllä vakavaraisuus ykkönen ja kakkonen on asia, jota me olisimme voineet omalta kannaltamme kommentoida. Ja sitten on ajatella muunlaisia rahoituspalveluita. Esimerkiksi viides sukupolvi ja kavaruusos kakkonen, niin näissä myöskin on käytössä korkeammat standardit. Eli kyllä tämä ongelma varsin hyvin tiedossa on. Ja hyväksi lopuksi vielä toteaisin, että kompromissit minulle käyvät valmistelevassa kokouksessa kävimme läpi vielä muutamaa kysymystä ja joitain yksityiskohtia ehkä haluaisimme hioa kanssasi ja tässä viittasitkin tähän ja olet ollut yhteydessä muihin osapuoliin, mutta meille ne varmasti käyvät. Ja vielä todellakin kiitokset siitä, että asian käsittelyssä on näin nopeasti edetty. Hyvä homma. Uh, thank you very much, and I too would like to thank the rapporteur. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä hyvin rakentavasta lähestymistavasta, jonka hän on tässä ottanut. Ja tämä uudelleen muotoilu on ollut hyväksi, että sitä on johdonmukaisempaa lukea, ja vaikkakaan meidän politiikkamme Venäjä ei välttämättä ole johdonmukaista. Tämä on todellakin hyvin myönteistä, toimii hyvin, koska nyt meillä on ollut lukuisia tarkistuksia koskeneet syrjinnän vastaisuutta tai sukupuolta, ja nyt meillä on sitten näistä asioista selkeitä kohtia. Kysymykset, jotka liittyvät ensimmäisen pilarin ensisijaisuuteen ja siinä, miten Tärkeää on, että eläkkeet ovat köyhyysrajan yläpuolella ja on tärkeää, että järjestelmien täytyy toimia naisten puolesta ja haavoittuvassa asemassa olevien kannalta, niitä, jotka ovat työttömiä. Ja otetaan huomioon myöskin se, että työ, työn kuvat, työtilanteet muuttuvat. Ja tässä on tällainen lähestymistapa, joka liittyy siihen, äh, miten elämä kehittyy. Tämä on hyvin tärkeä, tämä on kohdassa yhdeksän. Täytyy katsoa sitä, miten ihmiset elävät elämäänsä nyt. Eh, ja että on olemassa tällainen pirstalaisen lähestymistapa kuin sen sijaan, että ollaan yhdessä työpaikassa 30-40 vuotta. Joten meillä ei ole mitään ongelmia näiden elementtien kanssa, jotka liittyvät esimerkiksi siirrettävyyteen. Jotkin niistä meidän esityksistä meillä on otettu huomioon, ja ne ovat sellaisia tarkastuksia, joita me siis esittäneet, että on iloisia, että esittelijä on toiminut näin. Me edelleenkin odotamme sitä, mikä tulee olemaan lopputulos. Esittelijä on mainittu jotakin asioita. Kompromissi 5, jossa puhutaan siitä, miten eläkesitoumukset, miten niitä pitäisi katsoa vakasopimuksen puitteissa. Ajatellen tarkistusta 114, jonka ovat tehneet puheenjohtaja eräät muut on hyvin rakentava elementti kompromissi 16 on ongelma minun ryhmälleni muutamissa kohdissa, vaikka ajattelinkin, että se ei todennäköisesti tulemaan samalla tavalla ongelma valiokunnalle. Ja kokonaisuudessaan me voimme tukea suurinta osaa mietinnöstä. On joitakin kohtia, joista on tarvetta vielä keskustella ja keskustelu käydään myöhemmin viikon aikana ja voimme sitten antaa lopullisen näkemyksemme siitä, mitä tarkistuksia vedämme pois sen pohjalta, mitä mietinnössä on, mutta tulemme tekemään tämän niin, että se on sitten ryhmän kanta. Ähm, monsieur Serkas, puis monsieur... Serkas, olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Demari kantaa kannasta. Eli Filip Alenin varjoesittelijän roolissa esittää tästä kannanottojansa. Minä haluaisin osoittaa kiitollisuuteni Rova Omeroitenille. Tämä on oikein hyvää työtä. Tässä on ollut paljon vaikeita asioita, mutta minä tahtoisin pyytää, että nyt viime hetkellä ei ajautuisi hankaluuksiin. Hän on tehnyt yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Se on ainoa työmuoto, kun 400 tarkistusta on tähän työhön tehnyt Mm. Se on tietysti järkevää, mutta täytyy muutenkin jotenkin myös muistaa kansanvalta. Tämä, tässä valiokunnassa on esitetty tarkistuksia ja heidän täytyy saada tietää, onko ne kerätty näihin välitysratkaisuihin vai ei. Niinhän, voinko minä haluaisin, koska täällä saattaisi olla nyt joitakin sellaisia edustajia, jotka haluaisivat pitää kiinni tarkistuksestaan, olisi siis hyvä, hyvin ikävää, että tässä nyt viime hetkellä syntyisi tällainen menettelytapa-ongelma. Tämä ongelma olisi helppo ratkaista hyvinkin nopeasti huomenna tästä keskustellaan ja sitten tässä edustajille jaettaisiin tämä lopullinen teksti, mutta heillä täytyisi myös olla riittävästi aikaa kaikilla jäsenillä tässä valiokunnassa esittää näkemyksensä, eikä ihan viittä minuuttia ennen eh, äänestystä. Tässä sitten annettaisiin vastaus Peresin eh, puheenjohtajan esittämään näkemykseen kansanvallasta ja sitten myös tästä tehokkuudesta ja järkevyydestä. Eli tämä on minun kantani ja pyyntöni, jotta me emme nyt sitten ihan viime metreillä ajaudu mihinkään ongelmiin ja virheisiin. Varsinkaan nyt, kun me olemme juuri ihan pikapuoliin saamassa aikaiseksi kaikkien hyväksymän tekstin. Kiitokset. Ja sitten Darden ja sen jälkeen Timer. Merci, Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin ihan ensiksi liittää ääneni äsken esitteli, puheenvuoronsa esittäneiden ajatuksiin. Kiitän teitä näistä kaikista ajatuksista ja myös kaikista ponnisteluista ottaa tähän ehdotu- kompromissiehdotukseen suurin osa kaikesta meidän työstämme ja tästä johdonmukaisesta ja luettavasta asiakirjasta. Tämä asia on hyvin vaikeaa ja siinä on paljon paljon erikoisia ja arkaluontoisia asioita, erityisesti kun eri valtioissa on niin kovasti eroja. Mutta minä uskoisin, että meidän täytyy pyrkiä välittämään suoraa selvää viestiä komission suuntaan ja tässä nyt aivan oikein on tähän toiveen suuntaan toimittu. Ja sitten tästä sisältö puolesta. Minusta tuntuu siltä, että nyt sitten me, kun ensimmäistä kertaa olemme käyneet läpi tätä kompromissitekstiä muutamia minuutteja sitten esitetyn tekstin pohjalta, niin muutamia kohtia esittäisiin erityisesti tuosta ensimmäisen pilarin perustavanlaatuisesta roolista ja siitä, että näillä muilla on täydentävä rooli erityisesti 2020 strategian menestyksen takaamisessa ja siitä, että saataisiin mahdollisimman korkea työllisyystaso. Mielestäni tämä on merkittävä asia. Ja sitten se, että otetaan nämä työmarkkinaosapuolet hyvin tehokkaasti mukaan eläkejärjestelmän hallinto, hallinnointiin. Se on merkittävä asia näissä kompromissiratkaisuissa. Ja sitten myös tuo hankala keskustelu eläkeiästä. No, tämähän kuuluu toissijaisuusperiaatteen piiriin, se on selvää, mutta meidän täytyy myös tätä tehokkaasta työikää miettiä, eli mistä me pidämme kiinni ja mitä ratkaisuja me sitten haluamme löytää. Tähän kompromiss, tätä kompromissipuolta haluaisin korostaa. Joka tapauksessa tämä työ on hyvin merkittävää. Meillä on vielä työtä tehtävänä erityisesti asioissa, jo, vakaus- ja kasvusopimuksessa, erityisesti kappale 5, 31, niistä kohdista, joihin me, joita me haluamme vielä pohtia ja löytää niihin jotain järkeviä ratkaisuja eri uudistuksissa, joita meidän täytyy saada aikaiseksi minä haluaisin myös tietää tuon siirrettävyyden. Tämä on hyvin tärkeä asia. Siitä on keskusteltu. Onko meillä vielä jotain tehtävää tässä asiassa? Ja sitten konkreettisemmin näistä perustavanlaatuisista kysymyksistä. Mikä on muiden valiokuntien lausuntojen, erityisesti Ekonin lausuntojen vaikutus meidän tekstiimme, miten se ne sitten vaikuttavat meidän työhömme ilman, että meidän merkittävä työmme sitten purkautuisi siitä. Tämä hankala työ, jota olemme tehneet monien varjoesittelijöidenkin välillä. Ja minä haluaisin päättää puheenvuoroni siihen, että meillä on vielä työtä tehtävänä, mutta on muistettava sitä työstäessämme, että me tarvitsemme näistä kompromissiehdotuksista tällaisen lopullisen vielä tarkemman version ja myös äänestysluettelon, jossa selostettaisiin nuo tarkistukset tarkoin, ne mitkä ovat auki ja mitkä, vielä, mitkä sitten jäävät jo käsittelyn ulkopuolelle. Minä täytyisi äh, siis huomauttaa, että minä koordinaatorini kanssa mielelläni hänen avullaan teen työtä ja tämän yhteisen koordinoinnin pohjalta kompromissiratkaisuissa toivoisi kovasti, että meillä olisi mahdollisuus näitä kompromisseja lopullisessa muodossaan tukea ja ehkä sitten joitain tarkistuksia vielä korjata heti kun me saamme tämän lopullisen tekstiversion ja nämä lopulliset kompromissiehdotukset ja äänestysluettelon siitä, mitä on katettu ja mitä vielä on jäänyt ulkopuolelle, niin ehkä sitten me voimme päättää sisäisesti asioista omissa puolueissamme, puolueidemme sisällä. Kiitoksia. Kiitokset sitten ovat sinne olkaa Ja vielen dank. Kiitos puheenjohtaja. En ole Guen varjoesittelijä, mutta olen ollut yhteydessä kollegani Thomas Hendelin useampaankin kertaan. Me esittäneet tarkistusehdotuksia ja Figueiredo ja Patrick Rickham myöskin esittäneet tarkistuksia. Ja näin ollen tilanne on hieman hankala. Eh, tässä tulisi nopeasti eh, ymmärtää, vastaavatko esitetyt kompromissit tarkistuksia ehdotuksiemme sisältöä. Ensi silmäykseltä sain sellaisen vaikutelman, että eroja edelleenkin on näissä ongelmallisissa kohdissa. Haluaisin kuitenkin kiittää Man Röytenin kovasta ponnistuksesta, mutta äh, selvää on, että tämä on erittäin hankala asia ja ajattelemme hieman eri eh, tavoin tässä asiassa. Logiikkamme, logiikkamme hieman poikkeaa toisistaan ja kun tässä lyhyesti tätä asiaa tarkastelee kollegoiden kanssa mietin, niin en tiedä, voidaanko ajatella, että tässä nyt vedettäisiin pois tarkistusehdotuksemme ja sitten luopuisimme myöskin vaihtoehtoisen tekstin esittämisestä. Emme voi tässä vaiheessa näin vielä tehdä. Haluamme myöskin muiden edustajiemme kanssa tätä asiaa tarkastella. Eli meidän tarkistuksemme tässä vaiheessa säilyvät ja myöskin ajatus siitä, että tekisimme vaihtoehtoisen ehdotuksen. Kiitos. Euh, Minä haluaisin myös muutaman ajatuksen sitä tästä sisällöstä, tästä kompromissista viisi Dartenkin, jos sanoi, että me toivomme näiden asioiden pääsevän jo ja yleisesti ottaen tämä nykytekstimuoto aika lailla vastaa sitä, mitä komissio nyt ö, haluaa ajatella eläkeuudistuksista jäsenvaltioissa. Me emme ehkä kuitenkaan ole täysin samaa mieltä tämän lähetys, lähestymistavan kanssa. Ainakin kun nyt näitä kaikkia kompromisseja y- y- yhdessä katson. Tietysti, tietysti luotan näihin varjoesittelyihin Ihan muutama ajatus näistä. Esimerkiksi tämä kappale 12, siellä esitetään tällaista sekaratkaisua, jossa esitettäisiin eriävää eläkeratkaisua, eriytettyä eläkeratkaisua, joka toisi sitten paremmat takeet eläkejärjestelmille muokatuille eläkejärjestelmille. On ollut hyvinkin suurta yhteiskunnallista liikentä, liikehdintää monissa valtioissa tällaista ratkaisua vastaan, ja näin olisi hyvinkin hankala ajatella, että tämä voisi olla paras mahdollinen ratkaisu ylipäätäänkin, joten ehkä tätä muotoilua pitäisi vielä tarkentaa. No minulla olisi kysymys sitten tuohon 12a, eli kompromissiin M. Mutta tämä nyt on ihan vain uteliaisuutta tässä kappaleen lopuksi. Esittelijämme sanoo, että avoimen koordinoinnin menettely pitäisi tuoda tällaisia vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja ensimmäiseen pilariin. No minä mietin, mitä nämä voisivat olla. Eli mikä ajatus tässä nyt onkaan kätkettynä tämän tekstin sanojen sisään. Ja vielä sitten sisältö, se sisällöstä tämä kohta 25, kappale 25. Eläke rahastoista. Niin, näistä ohjelmaankin on nyt syytä puhua ja näistä toimintasäännöistä. Mutta mitä tämä security tarkoittaa täällä? Tarkoittaako se solvensia vai sustainabilityä vai mitä se tarkoittaa? Parempi teksti varmaan olisi täällä, niin kuin tuo security hetkinen. Siis kappale 25. Viimeinen rivi siinä puhutaan sijo- sijoituksista ja sitten tuo sana security, eli siis tässä pitäisi puhua pikemminkin vain tuosta pitkän aikavälin sijoituksista eikä mistään spekulaatioista, koska ne nyt eivät ainakaan tässä ole toivottavia. No nämä nyt tässä sitten mm, huomioina tähän kokonaisuuteen ja nyt esittelijä. Toivon, että puhuisitte kovasti lyhyesti, vaikka tiedän, miten merkittävä teksti tämä on, koska meillä on vielä keskusteltavaa jälkeenpäinkin. Ja meillä on täällä vieraitakin olemassa sieltä, joten en haluaisi, että aika kokonaan tyysti loppuisi. Ruitten, olkaa hyvä. Yes, I will do my utmost. No teen parhaani, mutta kollegatkin varmasti hyvän keskustelun kautta voisivat äh, saada vastauksia, koska siihenhän tässä pyrittiin. No, vielä kertaalleen painottaisin sitä, että haluaisin toimia avoimesti. Ja sitähän me kaikki toivomme. Ja tarkoitus olisi heti kun vain mahdollista esittää kopio, mutta siis niin pian kuin mahdollista. Niin puheenjohtaja, tämän teillekin haluan eh, selväksi tehdä. Eli jos vain mahdollista, niin mm, teen tämän jo huomenna iltapäivällä. Ja voimme sitten järjestää asian kollegoiden kanssa. Olette aivan oikeassa, kun toteatte, että kunhan jokainen on kompromissi tekstin saanut, niin sitten on mahdollista reagoida siihen. Ja jos eh, tässä valossa näette puheenvuoron, niin se on hyvä. Ja sitten kommentoisin esitettyjä puheenvuoroja hieman. Lähtisin liikkeelle Hakenin puheenvuorosta. Kauniita sanoja. Kiitos niistä. Ja hienoa, että ja varjoistelijat teitte niin kovasti töitä ja hyvä yhteistyö kanssani oli mahdollista, eli minunkin tulee kiittää. Ja nyt en sitten enää tämän jälkeen mihinkään suuntaan kiitoksia enää esitä. No niin, mutta sitten itse sisältöön. Toissijaisuus, kyllä sen mainitsen kahteen otteeseen ja ihan tarkoituksella näin tein. Ja sitten viittasitte kappaleeseen H. Ja tässä kysyitte, mitä tarkoitetaan myönteisillä kriteereillä. No, omassa ryhmässä itse nostin saman kysymyksen esiin. Ja Edith Bauer, niin tämä ehkä tyydyttää teitäkin, totesi, että gender specific. Olisikohan se hyvä tulkinta? Jos jokin muu sana löytyisi, kun nyt tiedetään mitä tarkoitetaan, niin ehdottakaa ihmeessä. Sitten 16. Pyrin tässä myös Javaörin ongelman huomioimaan, jos lausen lopussa rohkaistaisiin ikääntyvien ihmisten työntekoa. Eli pyytää jäsenmaita luomaan tai mukautuvat työsopimukset ja mahdollistamaan eläkkeen vanhemmille ihmisille ja helpottamaan työ- ja eläkkeen yhdistämistä. Jos tällainen lisämaininta tehtäisiin, niin se ehkä auttaisi asiaa. Fiskalia Turvaesimerkit ne tässä olen myöskin mukaan ottanut. Kukas asiaa kommentoikaan? Sarihan se taisi olla. Eli todettiin, että jos vanhempien ihmisten elinikä kasvaa, niin silloin esitetään poikkeuksia joistain turvapalkkioista. Tämä voisi olla hyvä esimerkki siitä, mitä tarkoitetaan, mutta Sari selvitti tätä asiaa minulle, joten hän varmasti voi selvittää sitä tarvittaessa teillekin. Capital Base sitten kohdassa 24. Niin, haluaisin nyt hieman tehdä eroa käytettystä terminologiasta ja sen takia tämän eron olen tehnyt. Ja halusin myöskin tehdä eron siihen, mitä Thomas Mann aina eh, esittää, eli että capital based ja fundit, ne ovat kaksi eri asiaa. Tämä Saksassa käytössä oleva järjestelmä. No niin, tässä niin Jos ne eivät riitä, niin asia voidaan huomenna palata. Thomas Mann sitten. Kiitokset ensinnäkin. No, varmastikin ole tutustunut eilisen jälkeen tähän uuteen esitykseen. Kovinkaan paljonhan siinä ei ole muutettu. Se on melkein sama, mutta joistain kappaleista on vielä keskustelua käytävä. Toivottavasti huomenna tässä onnistumme. 31 ja 5. Ja niitä tulee vielä läpikäydä. Ja kun teksti saadaan valmiiksi, niin eh, se jaetaan sitten niin pian kuin mahdollista jäsenille. Eli olisit vähemmäs, tai totean, että olisin vähemmän standardien kannalla. Ei se näin ole. En missään kohtaa puhu standardeista eläkkeiden yhteydessä. En kertaakaan. Eli tässä varmasti taustalla on väärinkäsitys. Ehkä englanninkielinen käännös on hieman epäonnistunut tai ehkäpä eh, saksalainen toisinto ei ole täysin onnistunut, mutta missään kohtaa en vähemmästandardista puhu, se on ihan selvä asia. Ja sitten kun portability käsitettä käytetään tällä siirrettävyyttä, niin on muistettava, että eh, teidän parlamentin, jossa hieman erilailla enemmistö suhtautuu tähän asiaan. Eli halutaan parempaa enemmän siirrettävyyttä kuin mitä sinä toivoisit. Mutta tässäkin kappaleessa, ja olen tarkkaavaisena näitä läpikäynyt, niin ei tässäkään kappaleessa, mikä se nyt olikaan numeroltaan, niin niin, Was da steht, ist folgendes. Tässä sanotaan siis seuraava. Considers therefore that obstacles to internal and cross-border mobility must be removed and issues such as lacks of transferabil transferability, long vesting periods, preservation of dormant rights, non-regression and so on must be addressed with a view Eli tällöin on huomioitava mitä vaikutuksia tällä on eläkejärjestelmälle. Eli siis enemmistön kannan vastaisesti jo olen päätynyt tällaisiin sanakäänteisiin ja toivon näin ollen, että sinäkin voisit tämän kanssa elää. Eli on huomioitava pitäen mielessä seuraamukset, niinhän tässä nyt sanotaan. Ja sitten eteenpäin. Jakasin puheenvuoro. Äh, difficil. Niin, Serkas, tämä oli hyvin vaikea keskustelu. Kaikki kollegat osallistuivat tähän. Minä olen jo havainnutkin, että tämä julkilausuma, jonka olen tehnyt, niin me voimme huomenna iltapäivällä sähköpostitse lähettää kaikki välitysratkaisumme. Minuakin kovasti kiinnostavat nämä ajatukset. Sitten Darden, niin 20. 31. päivä tosiaankin on tuo päivä. Me huomenna puhumme Euroopan unionin komission edustajien kanssa ja käsittääkseni myös, käsittääkseni myös neuvoston edustajien kanssa. Pyrimme näin toimimaan. Ehkäpä Jan voi ottaa yhteyttä kaikkiin. Ja sitten tämä siirrettävyys. Siihen minä pyrinkin jo antamaan vastauksen Mannille. Suurin osa kollegoista puhui jo, hyväksyi nämä, tämän siirrettävyyden, niin Omeryten, voinko teidän, teitä pyytää nyt vähän nopeammin puhumaan? Niin, siis tässä seitsemän minuuttia. Niin, kyllä minä tiedän, mutta esityslistalla on vielä muita asioita. No, minä toivon omeruitten kuitenkin, että puhuisitte lyhyemmin. No niin. Niin, minä Siis tästä siirrettävyydestä olen puhunutkin. Se on myös Steinruckin, Manin ja Kaslerin ajatuksissa. Minä toivon, että me voimme hyväksyä tämän ehdotuksen. Ja sitten myöhemmin Kaslerille, niin Tää, no niin. Ah, euh, Ei, tämä kuulu nyt meille, vaan Ekonille. No niin, eli siitä ei puhuta, koska nämä tarkistukset eivät, niitä voi tänne meidän valiokunnassamme käsitellä, vaan ne menevät Ekonille. Eli kanslerin vastaus on tämä tässä. Omeruitte, nyt voitte jatkaa. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. On va discuter. Niin, me siis keskustelemme tästä insolvenssiasiasta ensi viikolla. Tiedättehän, että meillä on, että meidän täytyy keskustella tästä asiasta. Ensi viikolla meillä on siinä aikarajat. Minä olen täysin samaa mieltä Kaslevin kanssa. Ja sitten Lambertille. Adequacy and all that kind of stuff. Ensimmäinen pilari ja nämä kysymykset. Tästä keskustelemme huomenna. Sanakäänteitä voidaan muuttaa. Kompromissinhan tein jo lisäyksen, joka toivottavasti olikin ihan hyvä. Ja sitten seuraava kohta. Niin, tässä on todellakin huomattavia eroja, mutta toivon, että eh, uudellakin ajattelutavalla eh, sinunkin eh, ryhmäsi voi tukea tätä. Eli olen huomennakin käytettävissänne. Voin vielä kertaalleen selvittää sitä, miksi olen päätynyt valittuihin sanamuotoihin. Ja sitten tästä välitysratkaisusta 5 ja 31, niin näistä teemme sitten uuden ratkaisun, mutta jo sanoittekin esimerkiksi 12 siis 12. Siihen teitte muutaman ehdotuksen, muutaman havainnon. Ne ovat demariryhmältä. Ja tämän ensimmäisen pilarin rahoittaminen eri muodoin, se tulee demareilta. En tiedä, mitä nyt tälle sitten tehtäisiin, mutta Ehkä tätä voidaan koordinoida ja sitten sieltä kautta löytää ratkaisu, mutta minä olen kuitenkin kirjannut nämä tarkistukset ylös ja kirjannut niistä kaikki ajatukset ja me olemme tehneet yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa tämän kompromissin eteen ja uskoisin sen olevan nyt ihan pitävä. No niin, kiitokset. Selvä. Nyt tästä asiasta päästiin. Tällä erää äänestys on siis ensimmäinen helmikuuta ja siihen mennessä esittelijämme vastuulla ja sihteeristön avulla valmistellaan luetteluja, äänestysluetteluja se jaetaan pikapuoliin kaikille jäsenille. Mutta muistuttaisin kuitenkin näistä parlamentin toimintasäännöistä hallinnon on taattava meidän kaikkien sääntöjemme noudattamisen ja jokaisen täytyisi sitten avoimesti pystyä näkemään, mitä tarkistuksia näillä kompromisseilla on korvattu. Ja sen takia sitten sihteeristö tekeekin työtä kaikkien kanssa. Näin sitten tarkistusten esittelijät voivat vetää pois tarkistuksiaan ja katsoa näitä kompromisseja sitten paremmin. Zimmerillä Zimmer on aivan oikeassa, mikään ei takaa sitä, että nämä tarkistukset sitten vedetään lopulta kokonaan pois. Ja tässähän me, meillä on sitten mahdollisuus valita kahden lähestymistavan välillä. Me voimme näin siis vetää tarkistuksen pois, jos välitysratkaisuun päästään. Ja näin sitten ehkä vaihtoehtoja ei tarvita, mutta ei tässä nyt tarvitse ajatella, että tästä nyt vain täytyy vetää tarkistuksia pois neuvottelutta. No niin, olen pahoillani sitten Ponsiassa de Rossan suuntaan ja myös vieraidemme suuntaan. Me olemme nyt nimittäin pääseneet viimeisen esityslistan kohtaan 28 ja siinä me käsittelemme sitten näitä työmarkkinaosapuolia ja Ponsiassa de Rossan tekstiä julkisten, julkisista sosiaalipalveluista. Nyt annan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Well, I won't take long at all because we've already... Tämä ei vie pitkään, koska nyt on jo mennyt 20 minuuttia ajasta, jota muutenkaan on kovin paljon jäljellä. Haluamme kuulla tänään työmarkkinaosapuolia. Kysymys on pitkälti sosiaalisten yleisöllisten sosiaalipalvelujen tulevaisuudesta, mitä parannuksia tehdä Euroopan tasolla siinä, miten voimme rohkaista palvelujen toteuttamista kansallisella ja paikallisella. Haluaisin että annetaan välittömästi puheenvuoro vieraille. Merci. Kiitokset. Nyt antaisin puheenvuoron Lilian Bolozinskille. Olkaa hyvä pienistä ja keskisuuri, pieniä ja keskisuuria yrityksiä hän ehdottiloista. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin pyrkiä nyt puhumaan aika lyhyesti, koska täällä ei ole paljon aikaa. SMEs, I would like first... anteena, joka edustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, haluaisin puhua yleisöllistä sosiaalipalveluista, joita tarvitsee pelkästään kansalaiset, vaan myöskin pienet yritykset, siksi että pienet keskisuuret yritykset riippuvat enemmän kuin suuret yritykset korkeaa tasoisten sosiaalisten palvelujen olemassaolosta yleisesti. Yleisesti jotain, yleisölliset sosiaaliset palvelut ovat tärkeitä paikalliselle, alueelliselle kehitykselle ja myöskin taloudelliselle, sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle. Niin korkea laatu, tehokkuus ja palvelujen saatavuus, syrjimättömyys, määräykset, jotka liittyvät. Niin, minä toivon nyt, että kaikki, jotka haluavat käydä täällä yksityisiä keskusteluja, niin melkeinpä tulee salin ulkopuolelle ja kunnioittakaa vieraidemme keskustelua menkää käymään nämä yksityiset keskustelut tuonne salin ulkopuolelle tai parasta mahdollista sitten mennä hoitaa ne kokouksen ulkopuolelle. Niin, korkean taso, tehokkuus, saatavuus, kustannettavuus ja syrjimättömyys ovat periaatteita, jotka ovat perusehdot sille, että voidaan täyttää perinteiset julkisten palvelujen kriteerit tehokkaalla tavalla. Mitä tulee siis oikeudellisiin puitteisiin, me olemme sitä mieltä, että että sosiaalisten palvelujen organisointi ja rahoittaminen selvästikin on kansalliseen toimivaltaan kuuluva asia. Niitä pitäisi käsitellä läheisyysperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, mutta ne pitäisi kuitenkin toteuttaa EUn sääntöjen mukaisesti. Haluan todeta, että nykyinen oikeudellinen puite, joka koskee julkisia hankintoja, kilpailulainsäädäntöä ja valtion tukisääntöjä, mm, on asianmukaista ottaen huomioon taloudellisen ja ei-taloudellisen luonteen, joka on yleisöllisillä sosiaalipalveluilla. Joten me emme näe mitään tarvetta uusiin laillisiin lakialoitteisiin eh, näiden palvelujen osalta Euroopan tasolla. Me pidämme hyvänä Euroopan komission tekemää opasta siitä, miten voidaan soveltaa Euroopan oikeudellisia puitteita yleisöllisiin sosiaalisiin palveluihin. Kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla alueilla pyritään kehottamaan tarjoamaan palveluita tehokkaalla ja taloudellisella tavalla. Toinen asia, joka täällä oli keskustelun ohjelmassa, kysymys siitä, mitä ovat laatumääräykset, avoimuus. Niitä odotetaan yhä enemmän ja sanoisin, että tämä koskettaa pitkälti myös käyttäjiä ja veronmaksajia, samoin kuin yrityksiä, sillä sosiaalipalvelut ovat pitkälti riippuvaisia julkista rahoituksesta. Ja silloin, kun on olemassa mm, ongelmallisia tilanteita budjetin osalta, silloin suurempi vastuullisuus, tilivelvollisuus julkisen, julkisen varojen käytössä on yhä enemmän tarkastettua. Me katsomme, että on tärkeää, että on olemassa vapaaehtoiset laatupuitteet sosiaalisille palveluille Euroopassa. Se on viite kehys sille, että voidaan arvioida ja parantaa sosiaalipalvelujen tasoa. Suurin vaikeus sosiaalipalvelujen osalta on monimuotoisuus, tehtävien monimuotoisuus ja se, miten eri tavoin 27 jäsenvaltiossa asiaa lähestytään, mukaan luettuna myöskin tällaisten palvelujen ulkoistaminen. Siksi me ajamme sitä, että kehitetään julkisen ja yksityisen tahon kumppanuutta, koska se antaa uuden tyyppisiä ratkaisuja ja lisää rahoituslähteitä uusien haasteiden kohtaamiseen, kuten kasvavat terveydenhuollon tarpeet, ikääntyvä yhteiskunta, lapsenhuoltokysymykset niin edelleen. Siis yleishyödyllisillä sosiaalipalveluilla on selkeä rooli Eurooppa 2020 strategiassa ja ennen kaikkea ajatellen Euroopan työllisyysstrategiaa ja sen suuntaviivaa 10, jossa puhutaan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämistä ja pyritään torjumaan köyhyyttä. Ajattelen yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita, ne tarjoavat palveluita markkinoille, jotka ovat yhä, mikä on yhä enemmän tavallista tällä hetkellä. Jäsenvaltion on suoda sääntöpuitteet, jolla varmistetaan oikeudenmukainen reilu kulpailu kilpailun suhteessa pieniin yrityksiin, jotta ei synny epäreilyä kilpailuja. Laatu, avoimuus ja tilivelvollisuus julkisen varojen käytöstä ovat kriittisiä tekijöitä ennen kaikkea taloudellisesti vaikeina aikoina. Ja siksi julkisten ja yksityisten tahojen kumppanuutta tulisi kehittää myöskin yleisöllisten sosiaalipalvelujen osalta, ajatellen nimenomaan rahoituspaineita, jotka kohdistuvat julkisiin budjetteihin, ja ajatellen nykyisiä taloudellisia ja sosiaalisia haasteita. Kiitos. Merci beaucoup. Je Kiitokset. Sitten Rebecca Smith. Olkaapa hyvä Business Europeista. Thank you, Chair. Kiitos. Puhun omalta osaltani myöskin lyhyesti. Ensinnäkin julkinen ja yksityinen sara ovat molemmat tärkeitä. Ja kun yksityistä puhutaan, niin rooli on tärkeä, kun laatu, tehokkuus halutaan nostaa etualalle. Sosiaalipalvelut ovat tärkeitä, kun sosiaalisesta kohesiosta ja taistelusta, syrjäytymistä ja köyhyyttä vastaan puhutaan. Ja tässä tulee huomioida uudet eh, tarpeet, jotka demokraattisen muutoksen myötä muun muassa syntyvät ja pääsy palveluihin on tärkeä seikka ja kuinka saada työllisyyslukuja korkeammiksi. Tarvitaan suojatukea integraatiokehityksellä, kuinka täydentää sitten sosiaaliturvajärjestelmien ja terveyspalvelujen kautta tätä kehitystä myöskin. Ja sektorikohtaista tarkastelua tarvitaan. On tärkeää, että tehokkuuden aspekti huomioidaan myöskin ja kestävyys taloudellisesti tarkastellen varsinkin budjetin kannalta tiukkoina aikoina. Ja sekä laatu, tehokkuus ja pääsy ovat kaikki tärkeitä tekijöitä, niin kuin työllisyysneuvostossa joulukuussa todettiin ja niin kuin myöskin suosituksissa on esitetty. Ja kun tarkastellaan nykytaloudellisia puitteita, niin kriisi on heikentänyt taloustilannetta jäsenmaissa ja alijäämä on syntynyt velan ja budjetin osalta. Ja nyt tarvitaan mukautuksia, jotta julkiset velat saadaan paremmalle tolalle. Prioriteetteja tulee tältä osin muuttaa ja on pyrittävä vakaaseen eh, varojen käyttöön Ja ulospääsystrategiat, niihin tulee myöskin sisäänpääsystrategioita yhdistää ja pyrkiä mahdollistamaan kasvu, taloudellinen kasvu. Ja on hyvä, jos eh, fiskaalikonsolidointia eh, eh, vahvistetaan jäsenmaissa. Ja niin kuin tässä jo todettiin, julkis-yksityiset kumppanuudet ovat tärkeitä, kun kustannustehokkaisiin julkisiin palveluihin pyritään pääsemään. Ja on tärkeää luoda kulttuuri, joka helpottaa näitä kumppanuuksia. Kriisi on osoittanut sen, että on olemassa e, rajat myöskin kasvun ja vakauden sopimukselle. Nyt onkin otettu tärkeitä askelia talouden ohjaukseen liittyen ei ihan tarkkaan voida määritellä Euroopan tasoisesti näitä sosiaalisia ja yleishyödyllisiä palveluja tässä vaiheessa, koska mm, aluetasolla pyritään aina huomioimaan erityistarpeet. Tämän lisäksi mitään lainsäädännöllistä määritelmää ei ole olemassa EU-tasoisesti tarkastellen. Jäsenmaa ja aluetasolla määritelmät saattavat poiketa toisistaan. Foorumin suositukset viime vuoden lokakuulta ovat tärkeät. Halutaan myöskin täytäntöön panna eurooppalaista lainsäädäntöä. Itse määräykset eivät ole olennainen asia. Ja näitä sääntöjä tulisi selkiyttää sitä, miten niitä sovelletaan yleishyödyllisiin palveluihin. Tarvitaan yhteistyötä ja neuvonantoa jäsenmaiden välillä. Ja sitten kysymys. Monesti ei ole selvitetty riittävän hyvin sitä, onko tämän tyyppinen palvelu luonteeltaan taloudellista vai ei. Ja ehkä tapauskohtaisesti asia voitaisiin ratkaista. Tässä varsinaisesti toimen luonteesta on aina kyse. Ja näistä syistä johtuen emme usko, että lisälainsäädäntötoimet olisivat EU-tasolla tarvittavia ja toivottavia. Ja tämä tuli ilmi myös foorumin suosituksista. Eli kuinka voida miettiä, miten rahoittaa ne toimet, jotka liittyvät sosiaalisiin yleishyödyllisiin palveluihin. Ja ne ovat kaikki asioita, jotka liittyvät pitkälti jäsenmaiden toimivaltuuksiin. Ja neuvoston päätelmissä joulukuussa katsottiin, että lainsäädäntöesityksiä ei toivottaisi. Tietysti on mahdollista ajatella EU-tasoisia hankkeita ja meillä on jo välineitä käytössämme halutaan myöskin paremmin ymmärtää ja paremmin voida soveltaa EU-määräyksiä ja lisäarvioinnit olisivat myös toivottavia. On mekanismeja, joita jo käytetäänkin. Esimerkiksi tiedotuspalvelukomissiossa ja komissiolta on tullut ohjekirja myöskin liittyen julkisiin hankintoihin ja tämä julkisille viranomaisille ja Single Market Act on oma välineensä sekin. Ja vapaaehtoinen laatupuitteisto, tähän hän kollega jo viittasikin, sitä Business Europe myöskin tukee. Se voi tukea julkisia viranomaisia vapaaehtoisten suuntaviivojen esittämisessä. Tämä puitteisto on painotuksiltaan oikea. Siinä huomioidaan yhteiset tarkoitusperät ja tavoitteet ja pyritään nimenomaan laatuun kiinnittämään huomiota ja kokemusten vaihtoon niin ikään. Ja tässä meidänkin kaltamme tärkeää viestiä pyritään eteenpäin viemään. Eli on tärkeää saatavuutta parantaa. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Niin. Täällä nyt on ainoastaan naisia edustamassa. Siitä varmasti meidän tapaamisemme laatu vain nousee. Ulrike, Neuhauser, olkaapa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen täällä Siipen puolesta ja tulen puhumaan oikeudellisista puitteista. Kysymys meille kuuluu, mit, mitä julkispalvelujen alueet olisi käsitellä EU-lainsäädännössä. Siipi on sitä vastaan, että luotaisiin oikeudelliset puitteet kaikille yleisöllisille sosiaalipalveluille siksi, että nämä palvelut ovat hyvin monimuotoisia, hyvin erityisiä ja kullekin palvelumuodolle tarvittaisiin omaa käsittelyään ja sosiaalipalveluiden, yleisyydellisen sosiaalipalveluiden käsitettä vasta nyt on alettu käyttää Euroopan komissiossa, eikä sitä ole selkeästi määritelty. Me siipinä olemme pitkälti sitä mieltä, että puitelainsäädännön tulisi kattaa että olisi paras tapa mm, saada aikaan puitelaista, joka kattaa kaikki yleisölliset sosiaalipalvelut, mutta jos puhutaan oikeusperustasta, pitäisi puhua yhteistä oikeusperustasta, joka perustuu artiklaan 9 ja artiklaan 14 ja protokollaan. Ajattelen julkista hankintoja koskevien sääntöjen uudistuksia, katsomme, että pitäisi olla vaihtoehtoja, joilla pyrittäisiin huolehtimaan yleisöllisistä sosiaalipalveluista niin kuin on luotoutu suosituksissa, jotta eri vaihtoehdot näille näissä sopimuksissa, jotka liittyvät palvelujen tuottamista, ottaisivat huomioon erilaiset vaihtoehdot. Me myös tuemme sitä, että vahvistetaan sosiaalista ulottuvuutta julkisissa hankinnoissa selkeyttäen ja vahvistaen su- taloudellisesti hyödyllisemmän, edullisemman tarjouksen käyttämistä sen sijaan, että käytetään halvintatarjousta me olemme kuitenkin saman aikaan sellaista palvelujen myöntämistä vastaan Euroopan tasolla, koska me näe mitään hyötyä lainsäädännössä, joka toimisi tällä tavoin päinvastoin. Yleisölliset palvelut on, ovat asia, joka Lissabonin sopimuksen mukaan antavat mahdollisen julkisille viranomaisille päättää, mitä palveluita leimataan yleisöllisiksi julkisiksi palveluiksi. Sen lisäksi me haluamme vahvistaa kuntien yhteistyötä ja haluaisimme, että asianosaiset ja parlamentti tukisivat laajempaa lähestymistapaa. Me edistämme tällaisia in lausekkeita samalla tavoin kuin on julkisen liikenteen asetuksessa, joka koskee, kaikki, se, se koskee kaikkia julkisia palveluita, ei pelkästään yleisöllisiä sosiaalipalveluita. Mitä tulee sitten horisontaalisiin sektorikohtaisiin sääntöihin artikla 14 pohjalta. Me haluamme, että olisi lähestymistapa, joka mainitsisi aiheen ja sektorin. Me olemme sitä mieltä, että operatiiviset olosuhteet, esimerkiksi julkisen hankinnan kysymyksissä ja tällaiset in-house-lausekkeet olisivat käytettävissä kaikkien julkisten palvelujen osalta, eikä pelkästään yleisöllisten sosiaalipalvelujen osalta. Me olemme sen puolesta, että olisi task force, joka muodostuisi korkean tason asianosaisista. Ja haluaisin, kuten edelliset puhujat, todeta, että olemme sitä vastaan, että leikataan budjetteja, jotka ovat käytössä julkisten palvelujen tarjoamiseen. Budjettileikkaukset, joita on toteutettu kautta EUn, jolla on pyritty vähentämään julkista vajetta, ovat meistä väärä tapa tarttua näihin kysymyksiin. Mitä tulee julkisten palvelujen uudelleen organisointia, me näemme, että määräyksiä koskevat julkisia palveluita, että ne ovat tulevaisuuden tärkeimpiä haasteita, että julkiset palvelut voivat antaa osaltaan myöskin julkisten tulevien palvelujen tarjoamista. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitokset. Karola fischbach Seuraavaksi Euroopan julkisten palvelujen liittojen puolesta. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Niin järjestämme edustaa noin 3,5 miljoonaa työntekijää terveys- ja sosiaalipalveluissa, jotka pitkälti julkisella saralla toimivat, mutta myöskin yksityisellä ja ei voittoa tuottamattomissa ja joskus voittoa tuottavissakin. Halusin tämän mainita, koska nimestä saattaa syntyä vaikutelma, että toimisimme ainoastaan julkisella sektorilla. Ja tästä sitten ensimmäisen kommenttiini keskustelu sosiaalipalveluista – sopimus antaa selkeän mandaatin toimia Euroopan unionin tasolla näissä kysymyksissä ja Belgia puheenjohtajuuskaudellaan hyväksymällä vapaaehtoisen laatupuitteiston teki oikein hyvää ja hyödyllistä työtä. Nyt sitten on mietittävä, miten tästä eteenpäin, jotta päätäisiin tässä lausunnossa mainittuun pragmaattiseen ratkaisumalliin. Ja tällaiseenhan on pyrittävä taloudellinen ja ei-taloudellinen eronteko näiden välillä ei välttämättä ole hyödyllisen asia. Kannattaa tarkastella, mistä on kyse, kun sosiaalipalvelusta puhutaan, ja minkä tyyppisiä palveluja ne ovat ja miten yhteiskunnassamme toimivat. Ja tältä pohjalta voin sanoa, että voin yhtyä kollegoiden puheenvuoroihin. Yllättävää kyllä vaikkakin päädyin hieman erilaisiin johtopäätelmiin. Eli katsoisin, että tarvetta on eu tasoisillekin toiminnalle. Olemme ehkä hieman hylänneet yleiset puitteet juuri siksi, että kyseessä on monimutkainen asia ja on varsin hankalaa määritellä ylipäätään sitä, mistä on kyse sosiaalipalveluissa, koska niitä on varsin monenlaisia ja sen keskustelukin osoitti. Eli keskitetympi eh, sektorikohtainen lähestymistapa voisi olla ehkä hyvä ja hyödyllinen ja eh, vapaaehtoinen laatupuitteisto varmasti voi antaa meille hyvää osviittaa näissä toimissa. Sosiaalipalvelut rahoitetaan pääasiassa veronmaksajien ja julkisin varoin. Ja hyvä näin. Ja näin meidän on pidettävä huoli laadusta, demokraattisesta valvonnasta ja tilinpitovelvollisuuden täyttämisestä myöskin. Mutta sitten yksi asia, jota en voi hyväksyä, on, että e, julkis-yksityiset kumppanuudet eivät mahdollistaisi julkisten verojen käyttöä, ei vaan päinvastoinhan asia on. Julkisia varoja ja veronmaksajan varoja kyllä hyödynnetään näissäkin kumppanuuksissa. Ja on todisteita siitä, että pitkällä aikavälillä tällaiset yksityis-julkiset kumppanuudet muodostuvat ehkä kalliimmiksikin veronmaksajien kannalta katsottuna, eikä tämä olisi hyvä tie eteenpäin. Ja meidän kannattaisikin ehkä miettiä, mikä olisi hyvä pragmaattinen lähestymistapa, mitä konkreettista voisimme tehdä, jotta saataisiin hyvät määritelmät tietyille sosiaalisille palveluille ja katsoisin, että tätä laatupuitteistoa voitaisiin hyödyntää myös pilottihankkeiden yhteydessä, kun ajatellaan esimerkiksi ikääntyneiden hoitoa. Laatu on tärkeä tekijä, haluan tätä painottaa, koska tässä puhutaan työmarkkina-alasta, joka on varsin naispainotteinen, senhän kaikki tietävät. Varsin usein myöskin työolot ovat äärimmäisen heikot ja työvoimaa hyväksi käytetään. Eli palveluiden laatu on asia, joka hyvin läheisesti liittyy myös työn laatuun. Ja vetoammekin sen puolesta, että ammattitaitoa saadaan sosiaalipalveluihin lisää. Katsomme myöskin, että lisäarvoa olisi ehkä mahdollista saada, jos mietittäisiin mikä voisi olla ohjesääntö näissä yleispalveluissa Euroopan tasolla. Kaikki ta- palvelujen tarjoajat sosiaalipalvelustakin puhuttaessa, niitä tulisi sitoa tietyt yleisvelvoitteet – ja ne myöskin liittyvät laatutekijöihin, demokraattiseen valvontaan, tilinpitovelvollisuuteen. Ja Belgian puheenjohtajuuskaudellahan asia oli esillä ja tällä tavalla uskoisimme, että tässä asiassa voitaisiin mennä eteenpäin. Tulisi myös tarkastella sitä, mitä julkishankintolainsäädäntöä voitaisiin mukaan ottaa. Saataisiin näin laajempi tarkastelutapa asiaan ja myöskin voi tuo tavoittelematon sektori tulisi tässä huomioida. Eli sektorikohtaiset toimet, ehkä EU-toimintaohjelmat ja sitten suositukset esimerkiksi lastenhoitoon liittyen Barcelonan mukaisesti ja tämän tyyppiset toimintasuunnitelmat voisivat olla hyviä myös kun puhutaan pitkäaikaishoidosta, vammaisten, vanhojen ihmisten hoidosta ja asuntokysymysten järjestelystä, mutta siis kohdennetumpaa lähestymistapaa se olisi hyvä asia. Joka tapauksessa nämä seikat esitämme myöskin kirjallisesti ja olemme nostaneet esiin viisi tärkeintä seikkaa eh, näistä kaikkiaan 18 suosituksesta. Toivottavasti niistä on teille hyötyä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten eh, Laura Jones. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. President. Just... Niin. Olen siis varapuheenjohtaja Social Platformsin työryhmässä. Social Platformhan on suurin eh, liitto, jossa nimenomaan näistä demokraattisista kysymyksistä kysytään yhteensä 42 Euroopan laajuista verkostoa on mukana ja mukana on myös eri muita sidosryhmiä. Ja puhun kolmesta pääasiasta, jota olemme ehdottaneet. Ensinnäkin oikeudesta puitteissa puhuu e, Yleisluontoisuus, erityisyys ja joustavuus ja luotettavuus ovat avainsanoja. Ja yleisluontoista puhuttaessa toteaisin, että yleisyydelliset palvelut, niiden tulee olla kaikkien saatavilla. Ei voida ajatella, että e, ne ovat vain herkimmille ryhmille tarkoitettuja. Sitten erityisyys olemassa oleva lainsäädäntö, sen tulee huomioida tämän tyyppisten palvelujen erityisluonne, varsinkin kun ajatellaan niiden henkilökohtaista luonnetta verrattuna muihin. Ja sitten joustavuuden aspekti. Tarvitaan vaihtoehtoja sopimusosapuolelle sen suhteen, miten sopimussuhteet ja rahoitus hoidetaan. Tämä asia nousikin jo esiin esimerkiksi vaihtoehdot julkisille hankinnoille, että viranomaiset voivat tehdä tarvittavat valinnot, joita tarvitaan alueellisesti ja paikallisesti tarkastellen. Sitten luotettavuus on selvitettävä nykysääntöjä. Niiden tulee olla sellaiset, mitä voidaan soveltaa ja hyvin ymmärtää. Ja komission viestinnän tulee olla ymmärrettävä ja hyvä, jos tällainen ohjekirja saadaan avuksi. Ja on hyvä, että konsultaatit järjestetty valtion tuista ja myöskin julkista hankinnosta tällainen tullaan järjestämään. Ja myöskin Lissabonin sopimuksen vastaavat kohdat on huomioitava. Ja sitten kun tarkastellaan laatukysymyksiä, niin hallinnon laatu on tärkeä asia, oston laatu ja sitten myöskin eh, voimasuhteessa laatukysymykset Meillähän on laatupuitteista ja se onkin tärkeä eh, viiteasiakirja, jotta voidaan kunnolla ymmärtää sosiaalipalveluiden laatutekijät. Ja sitä voidaan viiteasiakirjana hyödyntää jäsenmaissa, kun nykypuitteistosta keskustelua käydään tai kun halutaan tarkastella arviointi- ja valvontakysymyksiä. Sitten buying quality kysymys tässä Asian tärkeä varsinkin, kun tarjouskilpailusta puhutaan, eli että valitaan sopivin vaihtoehto ja välttämättä edullisinta. Ja sitten on mietittävä myöskin laatukriteereitä ja periaatteita, niiden täyttymistä. Ja sitten valtuutuslaadulle tulee kehittää palveluita, joissa käyttäjät huomioidaan ja näin voidaan räätälöidä tehokkaammat, paremmat, laadukkaat palvelut. Ja sitten vielä kriisiyhteys näihin palveluihin. Se tarkoittaa sitä, että sosiaalipalveluiden merkitys vain kasvaa ja ilman muuta kulupuoli tulee olemaan tässä myöskin tärkeä asia. Kolme iitä on tärkeää muistaa. Sosiaaliset kulut ovat investointi ja ne ovat tärkeä asia, kun puhutaan sosiaalisesta eh, integraatiosta ja tärkeää myöskin eh, sosiaalisten kysymysten ja kohesion yhdistämisen liittyen. kun eh, sosiaalisiin palveluihin varoja käytetään, niin tällöin ihmisten hyvinvointiin panostetaan ja tällöin myöskin vakautetaan kriisin jälkeistä tilannetta ja voidaan puhua myöskin ennaltaehkäisevistä palveluista. Eli tulee kalliimmaksi puuttua jo syntyneisiin syrjäytymisen aiheuttamiin vahinkoihin esimerkiksi. Ja köyhyyden vastaisessa taistelussa syntyi myöskin huomattavia kustannusvaikutuksia. Tässä terveyskysymykset ovat kuvassa vahvasti mukana myöskin. Työmarkkinaintegraatiossa sosiaalipalvelujen rooli on myöskin tärkeä ja työpaikkojen luomista ajatellen tällä myöskin on tärkeä merkityksensä. Kiitos. Suurkiitokset teille kaikille